Uh, so, uh, dear, colleagues, ladies and gentlemen. Um, no niin. Voinko pyytää teitä istuutumaan? Pyytäisin teitä olemaan seisoskelematta. Niin, hyvät ystävät, istutukaa nyt paikallenne. Uh, well, if I may... Jos sallitte, niin aloitan kuulemistilaisuutemme, joka on erittäin tärkeä. Energian kustannukset ja EUn teollisuuden kilpailukyky on aiheena. Olkaa hyvät ja istutukaa rauhassa paikoillenne. Vihreiden neuv- avustaja, istuutukaa, olkaa hyvä. Eli energian kustannukset ja EU-teollisuuden kilpailukyky. Erittäin tärkeä kuulemistilaisuus. Me olemme keskustelleet tästä asiasta komissaarin kanssa jo muutaman kuukauden ajan. Kiitän teitä näistä keskusteluista. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komissaarimme Arjes Kanjeten. Me tapasimme jo eilen aamupäivälläkin ja jälleen kerran olemme yhdessä täällä saman pöydän ääressä. Ja meillähän oli myös kokous Euroopan elinkeinoelämästä. Haluaisin toivottaa puhujat tervetulleeksi. Haluan kiittää teitä kaikkia ITRE-valiokunnan nimissä. Haluan kiittää teitä siitä, että otitte vastaan kutsun tulla tähän kuulemistilaisuuteen. Mehän kaikki tiedämme, että energiahintojen vaihtelut ovat erittäin vakava asia, erityisesti öljyn hinta nousi jokin vuosi sitten ennen kuulumattomaan korkeisiin hintoihin. Ja nyt öljyn hinta on niin halpaa, että öljyn porauskustannuksetkaan eivät enää tule katteetuiksi. Me on myös kysynnän ja tarjonnan lakiin liittyviä elementtejä, mutta monet muutkin elementit <clears throat> liittyvät tähän hinnan vaihteluun. Ja kuten sisämarkkinoilla on tapana, niin vakuutukset maksavat, mutta on myös muitakin elementtejä, kuten asetukset, verotus, tukiaiset ja muut. Ja ITRE on nyt päättänyt järjestää kuulemistilaisuuden, jotta saisimme enemmän tietoa energian hinnoista ja sen vaikutuksesta kilpailukykyyn. Se on meille tärkeää. Kaksi ja puoli tuntia tämä kuulemistilaisuutemme kestää. Se tapahtuu kahdessa osassa. Ensimmäinen osio liittyy energian tarjoajiin ja taloudellisiin sen ulottuvuuteen ja sitten toinen osia, osio liittyy energian käyttäjiin. Sekin on tärkeä elementti. Mehän toimimme käyttäjien ja kuluttajien hyväksi, mutta ilman energian toimittajia, ilman energiayrityksiä ei olisi mahdollista ylläpitää energiamarkkinoita. Haluaisin pyytää nyt asiantuntijoitamme ja jäseniämme pysymään aikataulussa puhumaan lyhyesti, koska meillä ei ole turhan paljon tässä aikaa. Jos sallitte, niin pyytäisin komissaariamme Miguel Arias Canieteaa eh, esittämään avauspuheenvuoron. Hän on meidän avainpuhujamme ja hänen jälkeensä, hänen puheenvuoronsa jälkeen sitten alkaa tämä itse, tilaisuus. It's a pleasure. Kunnianarvoiset jäsenet, herra Bosek. ilo tulla tänne takaisin niin pian puhumaan energiakustannuksista ja hinnoista ja niiden vaikutuksesta teollisuuden kilpailukykyyn. Keskustelu on tärkeä, koska koska ja on merkittävä tekijä. Se vaikuttaa yrit- kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin ja yritysten kannattavuuteen ja kaiken kaikkiaan ka- kilpailukykyyn. Kuten muistatte, komissio asetti selkeän tavoitteen saada Euroopan talousuudelle liikkeelle. Pyrimme kannustamaan sijoituksia Euroopan strategisen investointirahaston kautta ja pyrimme takaamaan, että yrityksellä on päänsä pää- ja lainoihin. Pyrimme parantamaan pääomaunionien markkinoiden toiminta ja digitaaliset sisämarkkinat leikkaavat muureja, murtavat muureja online-yhteisössä. Ja meillä on merkittäviä tutkimus- ja investointiprojekteja, mutta energiakustannukset on alue, jolla on mitä suurin vaikutus kilpailukykyyn. Ja siellä Euroopalla ei ole vielä etua verrattuna globaaleihin kilpailijoihimme energiaunionin strategia, äh, strategia auttaa meitä pääsemään lopputulokseen, ja siinä me pyrimme energiaa siirtymään ää, äh, katalyyttinä, että luovumme fossiilista polttoaineista ja paremmin kilpailukykyä. Ää, äh, ennen sitä olemme aina alttita globaalien markkinoiden volatiilille ja hinnoille. Hyvät uutiset ovat, että olemme lähestymässä maalia olemme energiatehokkaissa tuotteissa ja prosesseissa maailman johtavimpia maita, minkä seuraavaksi energiatehokkuussektorilla on 3,4 miljoonaa ihmistä töissä Euroopan unionissa ja suunnittelu ja ekomerkinnät, niin niiden ennustaa luovan 100 000 lisätyöpaikkaa ja luovan 5,4 miljardia lisätuloa Euroopan teollisuudelle 2020 mennessä. Meillä on johtavia yrityksiä maailmassa ja olemme myöskin auttaneet uudistuvan energiateknologian kustannusalennuksiin. Esimerkiksi aurinkopaneelien hinnat tippuvat 80 prosentilla äh, viime vuosissa. Ja tämä vaikuttaa kilpailukykyyn, koska uusiutuvien osuus kasvaa. Energiamuutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä ja täytyy myöskin arvioida nykytilannetta. Meidän täytyy ymmärtää, miten parhaiten pärjäämme tämän hetken energiahintojen kanssa ja miten voimme vähentää energiakustannuksia parhain politiikkatoimi. Siksi tämä on niin ajankohtainen kuuleminen. Ja sen takia komissio tällä hetkellä valmistelee seurantaa meidän 2014 kertomukselle, joka käsittelee energiaa, hintoja ja energiakustannuksia. Ää, kun mietimme, mitä tänä vuonna sanoin, sanomme, niin kävisin ensin läpi vuoden 2014 isommat havainnot ja miten niihin reagoimme. 2014 kertomuksen äh, huomiot olivat aika kärkeviä. Näimme, että kustannuserot kasvavat eri Euroopan maissa. Jossakin jäsenvaltioissa kuluttajat 2,5-4 kertaa niin paljon kuin toisissa maissa. Ja kansailu, äh, kansainvälisessä vertailussa paratintaan on olemme neljä kertaa niin korkeat kuin Yhdysvalloissa. Ja vaikka meillä tukkuhinnat tippuivat, vähittäissähkön hinnat nousivat 3,5 prosentilla vuodessa. Sekä maakaasun että sähkön ää, verotut ja, ver, vero, niissä verojen ja tu, tuotemaksujen osuus kasvoi. Maitaissa on enemmän tulta ja aurinkoenergiaa ja siellä tukkuenergiahinnat tipuivat kautta rintamaan tai muualla. Me pyrimme siihen, että tukkuhinnat lähestyisivät kautta Euroopan, mutta lähestymis, äh, vähittäiskapahinnoissa ei näin tapahtunut. Koordinaamattomat kansalliset toimet, ympäristöpolitiikat, verot, maksut ää, ja erilaiset säätelyt, ja ne ha- kaikki hajottivat sisämarkkinoita. Meidän suosituksemme näiden haasteiden edessä olivat selkeät. Energiaunioni ää, eteni. Ja tänä vuonna energiatarjontapaketti, joka hyväksyttiin viime viikolla, pyrki integroimaan maakaasumarkkinoita paremman ja lisäämään kilpailukykyä, erityisesti parantamalla alueellista yhteistyökykyä. Olemme viime vuonna myöskin edenneet merkittävästi infran rakentamisessa ja yhteyksien rakentamisessa, että hinnat pysyisivät alhaalla. Meidän energiamarkkinoiden suunnittelu parantaa verkkojen hallintaa ja paremmat kytkökset ää, tukku- ja vähittäismarkkinoiden välillä. Pyrimme koordinoimaan kansallisia politiikkoja ja ää, koordinoimaan tai poistamaan tukia ja järjestelmiä. päästökaupan kautta me pyrimme myös vaikuttamaan hiilen hintaan. Ja meidän uusi ehdotus kannattaa, tulee kattamaan sellaisia sektoreita, joita päästökaupassa ei ole vielä mukana. Uusiutuvan energian direktiivi pyrkii siihen, että puhdas energia on kilpailukykyisesti mukaan energiamarkkinoilla. Energiamarkkinoiden suhteen me keskitymme kulutuksen vähentämiseen ja kysynnän säätelyyn. Tulemme sitten koko joukon energiatehokkuuslainsäädäntöä ennen vuoden loppua. Tällä tavalla äh, me vaikutamme energian käyttöön, hinnat tippuvat ja kykenemme hallitsemaan energiakustannuksia paremmin. Ne parantavat huoltovarmuutta ja vakautta. Ne parantavat myöskin Euroopan kilpailukykyä. Kaikki tämä on edistystä. Mutta viime kertomuksen jälkeen ää, maisemat ovat muuttuneet paljon enemmän kuin mu- kuvittelimmekaan. Tämän vuoden kertomuksessa puhumme energiahintojen maakaasun tippumisesta. Sähköhinnan putoamisesta. Näemme, että fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat tipuneet kolmanneksella. Kertomukseen primäärituloksissa kerromme, että fossiilisten polttoaineiden hintojen putoamisen jälkeen EUn tuntilasku raakaöljy, maakaasu ja hiili mukaan luettuna on tipunut 400 miljardista tuhannesta miljoonasta 260 000 miljoonaan, eli 35 prosentin putoaminen. Tuontelaskun tippuminen 2013-2014 140 000 miljardia vastaa prosenttia EUn bruttokansantuotteesta. Euro heikkeneminen Sen vaihtokurssi tippui 1,40 136 2015. Sinä äh, ja sen hekeminen äh, jossain väärin sitten heikensi pudonneiden fossiilisten polttoaineiden hintojen vaikutusta. Osittain tämä johtuu siitä, että meidän politiikkamme toimii tehokkuus on laskenut kustannuksia ja osa johtuu sitten stagnaatiosta esimerkiksi Yhdysvaltojen liuskekaasun lisääntymiseen, y- y- ydinonnettomuudet, vahva kasvu asennissa. Oli mikä oli. Tämän hetken energiahinnat antaa meille vähän tilaa huohtaa. Se on tervetullut makro elvytysruiske. Tämä antaa oli investoida uuteen teknologiaan vähentää energiakustannuksia, mutta ihan selvästi tämän hetken alemmat hinnat eivät anna meille mahdollisuutta hellittää. Ainoa asia, mikä energiahinnoista on varmaa, on, että ne eivät pysy ennallaan. Esimerkiksi tällä hetkellä öljyn hinta on suunnilleen sama kuin 2009, mutta 2012 se on 120 dollaria barreli ja sitten se on sitten noussut välillä 140 dollaria per bar, barreli. Energian hinnat siis muuttuvat nopeasti. Seksi 2014 kertomuksen seurannan osana me sitoutumme energiaudennissa seuraamaan energian hintoja ja kustannuksia säännönmukaisesti. 2016 kertomus julkaistaan tänä kesänä. Ja kertomuksessa käsitellään äskettäisiä hintatrendejä, tehdä kansainvälisiä vertailuja ja tutkitaan, mikä vaikuttaa kustannuksiin eri jäsenmaissa. Se kattaa sekä kotitaloudet että teollisuuden. Ja siellä käsitellään myöskin energiaintensiivisen teollisuuden erityisoloja. Valmistelemme kertomusta ja haluamme kuulla mahdollisimman monelta sidosryhmältä ja lähdöltä mielipiteitä. Meillä oli workshop tammikuussa, seuraava maaliskuussa ja haluamme kuulla myös parlamentilta ja asiantuntijoita näkemyksiä. Analyysimme tehtävä on saada mahdollisimman hyvää tietoa, jotta voimme valmistautua politiikkaa asianmukaisesti ja saada selkeän kuvan Euroopan kestävyyteen. Energiakustannus ja hinta kertomus antaa varmasti meille paremman kuvan siitä, miten maa makaa ja myöskin kykenemme mittaamaan edistystä. Odotan mielipiteitä tänään ja tulemme työskentelemään yhdessä eri energia-aloitteissa, että parantaisimme Euroopan teollisuuden kilpailukykyä. Mr. Commissioner. Kiitoksia kovasti teille, komissaari. Mehän tiedämme, että komissaarilla on aika vain neljään, eikä vaikka. Niin, mennään nopeasti eteenpäin. Mehän haluamme kuulla myös asiantuntijoitamme ja sitten meidän täytyy päästä myös kysymys- ja vastausosioon. Ensimmäinen <clears throat> puhuja on Baskun Jana. Teidän nimenne on espanjaksi aika pitkä, mutta luultavasti onnistuin lausumaan sukunimenne kutakuinkin oikein. Tehän, teillähän on loppututkinto taloustieteessä, mutta kuusi vuotta sitten teidät valittiin johtajaksi sääntelyosastoon infrastruktuuria, uudistuvia, äh, energioita ja niin edespäin käsittelevän äh, <clears throat> osaston johtajaksi ja hän on ollut myös tuuli ähm, yhdistyksen johtaja kahden vuoden ajan äh, Espanjassa ja samassa tehtävässä myös Euroopassa. Ja siksi meitä kiinnostaakin kovasti teidän näkökulmanne. Tehän olette myös vastuussa todellakin uudistuvista energialähteistä. Saatte puheenvuoron. Kiitoksia kovasti arvon puheenjohtaja, arvon jäsenet. On suuri ilo voida olla täällä tässä julkisessa kuulemistilaisuudessa. Tämän päivän keskustelu on erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeä koska täällä keskustellaan siitä, onko Euroopan unionin kilpailukyky vaarantunut energian hintojen vuoksi. Jotkut väittävät, että e, Euroopan unionin energiapolitiikkaa ja ilmastopolitiikkaa voidaan pitää syntypukkina tälle tilanteelle. Kansainvälinen energiavirasto on tutkinut näitä asioita. Komissiotakin on tulossa uusi asiakirja aiheesta, joten minulla ei vielä ole viimeisintä tietoa eikä lopullista vastausta, mutta tähdentäisin muutamia seikkoja, joita on syytä analysoida. Haluaisin mm, analysoida tilannetta siltä kannalta, että Euroopan unionin täytyy intensifioida uutta, tai uutta politiikkaansa uuden energiapuitteiston saamiseksi. Se on kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Muutama sana omasta yrityksestä jaksinoista: Me omistamme uudistuvia energioita kaikkialla maailmassa. Me olemme läsnä useassa maassa ja me olemme tällä hetkellä viides tuulivoiman tuottaja maailmassa. Tämä kaikki alkoi vain kymmenen vuotta sitten ja siksi me pidämme, hyvänä, pidämme itsemme hyvänä esimerkkinä siitä, miten hyvä energiapolitiikka auttaa yrityksiä niin, että niistä tulee globaaleja toimijoita. kun puhutaan itse tämän päivän aiheesta, eli, eli globaalista kilpailukyvystä, niin haluaisin tähdätä sitä, että me voimme ehkäpä määritellä kilpailukyvyn kahdella tavalla. Ensinnäkin globaali kilpailukyky, se tarkoittaa instituutioita, politiikkoja ja niitä tekijöitä, joilla määritetään maan tuottavuus. Niitähän määritellään eri keinoin, makrotalouden vakauden, kannalta ja niin edespäin. Toisaalta meillä on eh, teollisuuden kilpailukyky, se on paljon rajallisempi eh, konsepti. Se eh, osoittaa sen, millä tavalla tietty teollisuuden ala pystyy kilpailemaan kansainvälisesti. Ja tähän vaikuttavat monet tekijät. Ne ovat aivan erilaisia, muun muassa raaka-aineiden työvoimakustannukset, verotus ja niin edespäin. Energiakustannukset ovat yksi tällainen tekijä, mutta niillä on vain rajallinen vaikutus ylipäänsä teollisuuden alan kilpailukykyyn. Joten ensimmäinen viestini tänään onkin se, että meidän täytyy erottaa toisistaan teollisuuden kilpailukyky ja globaali kilpailukyky. Ja jos me seuraamme ähm, maailman ähm, rankkauslistaa, niin me emme tällä saralla niin kauhean huonosti toimi, äh, menestykään. Ja jos me puhumme tästä äh, teollisuuden kilpailukyvystä, niin kysymys kuuluu, mitkä ovat ne sektorit, joissa energiankustannukset ovat suuressa roolissa. Energiakustannusten osuus BKTstä ei välttämättä ole relevantti. Se on noin 4 prosenttia ja se ei ole kauhean yllättävää kahdestakin syystä sen vuoksi, että energiaintensiivinen valmistus ja tuotanto on menossa alaspäin. Sehän yleensä on riippuvainen monista tekijöistä, mutta on selvää, että Euroopalta puuttuu tällä hetkellä energiaresursseja uudistuviakin. Ja siksi sanoisin, että tiettyjen teollisuuden alojen kilpailukyky ei välttämättä vastaa koko Euroopan kilpailukykyä. Kun ajatellaan energiaintensiivisten teollisuuden alojen kilpailukykyä, niin se on merkittävä asia joissain Euroopan kolkissa, mutta ei koko Euroopan teollisuuden kannalta. Kun yksilöidään ne teollisuuden alat, joihin täytyy keskittyä, niin on määritettävä, mitä relevantit energiakustannukset ovat, mitkä on otettava huomioon. Energiakustannuksilla on kaksi komponenttia, sähkö ja kaasu. Ja tosiasia on se, että kaasun osuus on yleensä korkeampi kuin sähkön. Tämä ilmenee useista tutkimuksista. Vuonna 2014 komissio on teettänyt tutkimuksen, ja Boston Consulting äh, Group on tehnyt sekin äh, aivan hiljan tutkimuksen ja siitä nähdään, että kaasu on merkittävämmässä roolissa, kun ajatellaan äh, tuotantokustannuksia korkeammassa roolissa kuin sähkön hinta. Ja kun ajatellaan esimerkiksi kun ajatellaan esimerkiksi liuskekaasun roolia ja siitä käytävää keskustelua USAssa, niin voidaan todeta, että keskustelu ei todellakaan käydä pelkästään kaasusta ja sähköstä. Yleensä keskitytään lähinnä sähkösektoriin. Siksi meidän tulisikin antaa enemmän painoa kaasulle, jos me haluamme puuttua tähän ongelmaan, kun teemme poliittisia päätöksiä. Joka tapauksessa on selvää, että tämä kaasu asia. Sen ei pitäisi peittää kokonaan sähkön hintaan liittyviä ongelmia. On selvää, että vuodesta 2012 alkaen, tai ainakin siitä alkaen, sähkökin hinta on ollut ongelmallinen, ja siksi meidän täytyy pohtia, millä tavalla sähkön hinta on vaikuttanut energiaintensiivisten sektoreiden kilpailukykyyn. Tähän vastataksemme meidän on pidettävä mielessämme useita seikkoja. Ensinnäkin se, että energiaintensiiviset yritykset maksavat paljon vähemmän kuin muut kuluttajat sähköstä. Tällä hetkellä muut kuluttajat maksavat 2,5 kertaa enemmän kuin energiaintensiiviset yritykset. Pienet yritykset maksavat vielä enemmän. Ja kun ajatellaan energiaintensiivisen teollisuuden energiahintaa, niin eri Euroopan unionin vai, maissa hinnat vaihtelevat. Voidaan kysyä, onko meillä yksi ongelma vai onko meillä eri, useita eri ongelmia. Ja kolmas elementti on seuraava. Teol, energiaintensiiviset yritykset yleensä joutuvat kärsimään energian hinnoista enemmän kuin esimerkiksi vaikkapa veroista. Ja siksi, aivan kuten komissaari sanoi, niin kun ajatellaan esimerkiksi juuri veroja ja muita maksuja, niin ne eivät välttämättä, ähm, ne eivät näy esimerkiksi äh, sähkön hinnassa. Siksi on selvää, että äh, muihin kuluttajiin verrattuna äh, tämä sektori hyötyy etuoikeutetusta kohtelusta, kun puhutaan energian hinnasta. Ja on myös muita tekijöitä, kuten erilaiset oikeudet, ilmaiset oikeudet. Niistä komissio on kyllä tehnyt omia tutkimuksiaan. Joten neljäs viestini olisikin se, että on erittäin tärkeää ottaa kaikki nämä elementit huomioon, kun, puhu, kun kysytään, onko näillä sektoreilla energiakilpailukykyongelmia, ja jos on, niin miksi? Ja kun ehdotetaan toimia, niin ehkäpä meidän täytyy myös pohtia muutoksia Euroopan ilmasto- ja energiastrategiaan. Tämän puheenvuoron haluaisin päättää puhumalla energiapolitiikan tärkeästä elementistä, nimittäin uudistuvista energialähteistä. Joskus uudistuvat energialähteet on esitetty ikään kuin teollisen kilpailukyvyn vihollisena. Näin ei kuitenkaan ole. Jos katsotaan Euroopan komission työasiakirjaa vuodelta 2014, niin luvut ovat kaukana hälyttävistä. Öm, on tutkittu öm, kahta kaikkein tärkeintä teollisuuden alaa, yksi, yksi niistä on muun muassa alumiiniteollisuus, niin ää, äh, tämä väite ei pidä ollenkaan äh, paikkaansa. Ei tämä näytä millään tavalla dramaattiselta, tämä tilanne. Emmekä saa myöskään unohtaa ää, äh, sitä vaikutusta, joka syntyy, kun sellaista alhaisten kustannusten energialähteitä, kuten tuulienergia, tulee markkinoille – Tämä on omiaan tuomaan markkinahintoja alas. Mitä enemmän on uudistuvia energialähteitä markkinoilla, sen paremmin hinnat menevät alas. Eli kun uusiutuvien energialähteiden määrä markkinoilla lisääntyy, hinnat laskevat. Tällä saattaa olla hyvinkin myönteinen vaikutus teollisuuteen. Komission tiedonannossa vuodelta 2014 sivulla 9 sanotaan, että kun tämä vaikutus otetaan huomioon, niin voidaan todeta, että uudistuvien energioiden vaikutus on nimenomaan hinnan alennus, ei nousu. Tämä on nähty muun muassa Espanjassa, Tästä näette, mikä on toisaalta tuulienergian, ähm, siis puhujakorjaa näette, että tuolla vasemmalla on ähm, hinta ja oikealla on äh, tuulienergian määrä. Ja näette, että mitä enemmän tuulienergiaa, sen halvemmat hinnat. Eli toistan, mitä enemmän tuulienergiaa, sen alhaisemmat energian loppuhinnat – ja myös energiaintensiivisten kuluttajien osalta on näin. Eli olisi virhe väittää, että uudistuvien energialähteiden käyttö tekisi hallaa kuluttajille. Ja sitten vielä muutama sana siitä, mitä alussa sanoin, eli globaalista kilpailukyvystä. Meille, jotka olemme uusiutuvien energia-alojen toimijoita, niin on päivän selvää se, että mitä enemmän meillä on uudistuvaa energiaa ja sitä käyttävää teollisuutta ja sitä tuottavaa teollisuutta, niin sen enemmän tästä on apua Euroopan unionin taloudelle. Johtopäätös. Meillä on ongelma, mutta jotta voimme ongelmaan puuttua, sitä, sitä täytyy analysoida asianmukaisella tavalla. Ja jos päätöksentekijät tai päättäjät haluavat äh, tarjota ratkaisuja, niin ratkaisut ja päätökset täytyy tehdä vasta sen jälkeen, kun koko kuvaa on analysoitu perusteellisesti. Clear messages. Kiitoksia näistä tärkeistä viesteistä. Niitä oli viisi, jos oikein laskin. On tärkeää nähdä, mitkä ovat teidän viisi kohtaanne. Kiitoksia kovasti. Ja nyt menemme seuraavaan asiantuntijaan, eli professori Neuhoffiin. Hän on fysiikan professori Heidelbergin yliopistossa, London School of Economics yliopistossa, Cambridgein yliopistossa. Olette myös energia- ja ilmastonmuutosprofessorina äh, Berliinissä. Hieno, hieno ansioluettelo. Te olette käsitelleet myös äh, tulevaisuuden äh, voima- ja energiajärjestelmiä ja niin edespäin. Olette pohtineet ilmastostrategioita, sen tulevaisuutta olette pohtineet ETS-kysymystä, eh, e olette mukana pohjoisen ja etelän ilmastoyhteistyössä. Ja meidän kysymyksenä liittyy nimenomaan energian tuottajiin ja eh, taloudelliseen ulottuvuuteen. Millaiseksi tämän kysymyksen näette? Ai niin, haluaisin pyytää teitä puhumaan maksimissaan 10 minuuttia. Meillä on vähän aikaa. Very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon kutsusta. Minä haluaisin myöskin esittää nämä viisi keskeistä seikkaa heti aluksi. Ensinnäkin on eroteltava materiaalien tuottajat ja muut teollisuustoimijat. Toisaalta energian hintojen kehittyminen, kuten komission jäsen Kaniette sanoi, luo valtavan mahdollisuuden tällä hetkellä – mutta meidän on huolehdittava kilpailukyvystä pitkällä aikavälillä. Siihen liittyy kolme tekijää poliittisesti ajatellen. Ensinnäkin tarvitaan puitteet, joilla hinnan vaihteluihin voidaan reagoida. Toisaalta käyttää uusiutuvia silloin, kun on matalat pääomakustannukset. Tämä on suuri mahdollisuus Euroopalle. Ja kolmanneksi on ymmärrettävä se potentiaali, jota alalla on uudistamisen ja innovoinnin osalta. Meidän pitäisi ajaa tätä enemmän, kun hin, energian hinnat ovat laskemaan päin. Yksityiskohtaisemmin. Teollisuuden kannalta tässä näette kuvan, jossa nähdään osuus BKTstä. Saksa on esimerkki maana. Nähdään, mikä osuus kokonaiskustannuksista liittyy energiaan. 10, 20 ja 30 prosenttia. Ja jos katsotaan sitten sitten niin nähdään, että 2,2 prosenttia BKT, 1,5 kautta EUn tuo akselilla Lasi, sementti, teräs, peruskemikaalit, paperi, sellu, alumiini. Nämä ovat näitä perinteisiä, paljon energiaa vaativia energia-aloja. Ja tämä on usein on nähty energiaintensiivisyys eri tavalla, mutta jos katsotaan materiaalien tuotantoa, niin se nähdään tässä helposti. Jos katsotaan muita teollisuuden aloja, niin se on vielä tärkeämpi Euroopan, Euroopan osalta, mutta muun teollisuuden osalta 98 prosenttia, 1,6 prosenttia energiakustannuksista liikevaihdosta. Se ei ole strateginen asia, paitsi että pitää huolehtia energiansaannin turvaamisesta ja pitää lisätä energiatehokkuutta. Miten tämä tehdään? Kun valmistaudun tämän päivän kokouksen päivitin energian hinnan tilastoja. Kaikki samassa kuvassa öljy, kaasu, hiili. Ja oikeastaan lähes pelottavaa, jos katsotaan, miten dramaattisesti öljyn ja kaasun hinnat ovat laskeneet. Globaalisti kysyntä on vähentynyt. Osittain tämä liittyy energia tehokkuuteen osa taloudellinen oloihin, mutta kaasu hinta on hyvin riippuvasta öljyn hinnasta, siksi hinta on laskenut. Tämä on johtanut siihen, että olemme lähempänä Yhdysvaltoja. Vielä tärkeämpää on sanottava, että kaasun hinnat olivat meillä kaksi-kolme kertaa korkeammat kuin Yhdysvalloissa. Nyt olemme kaiken kaikkiaan suurin piirtein samalla tasolla, vaikka absoluuttisen eron osalta kaksi kertaa Yhdysvaltain tilanne. Yksi energiakustannustekijä on ollut meille tärkeä. Se on hyvin tär- merkittävä, kun hinta on laskenut hiilin, hiin, hiilen hinta myös ja hiilidioksidin hinta. Pistimme sen tuohon samaan kuvaan, jos hiilellä, joka on tässä kallein muuten, niin se on alhaisin tällä hetkellä, kun verrataan, miten ETS aikoina on toimittu. Sitten olisi kustannukset materiaalien tuotannossa lähes nolla, koska meillä on hyvin vankat poikkeudet tällä alalla. Ja tässä nähdään vielä enemmän vaihteluita eri maiden välillä ja Itäval- anteeksi, Yhdysvaltain itärannikolla. Tässä nähdään vaihtelut, ja jotta teollisuus voisi suhtautua hintojen vaihteluun tällä hetkellä, meidän pitää antaa mahdollisuus varautua näihin vaihteluihin, koska alueellinen sähkön hinnan vaihtelu, joka nähdään tietyllä lailla tiettynä vuonna ja toisina vuosina toisilla aloilla. Ja jotta tässä voitaisiin toimia, on voitava reagoida markkinoiden osalta tällaisten hedging-sopimusten kautta. Se on tärkeä seikka. Toiseksi samasta kuvasta, jos nähdään se, miten hinta vaihtelee päivän aikana, ei niin usein tänä päivänä, mutta arvioidaan, että tästä tulee keskeisempi tekijä tulevaisuudessa. Ja tämä on suurin mahdollisuus paljon energiaa käyttävään teollisuuteen. Osa tuotannosta voidaan siirtää sellaisen päivän hetken, jolloin energian hinta on alhaisempi ja voidaan keskimääräistä sähkön hintaa silloin leikata. Tietenkin on huolehdittava tuotannon laadusta ja muista tekijöistä, mutta tämä on kuitenkin sellainen tekijä, joka voi lisätä energiakilpailukykyä Euroopassa tulevaisuudessa. Sitten uusiutuvat. Tämä kuva osoittaa alaosassa sinisellä sen, miten paljon rahaa käytetään fossiilisten tuomiseen Eurooppaan, sitten kotoperäinen fossiilinen polttoaine ja sitten hiilipäästön, jos ajatellaan niiden hinnaksi 30 euroa. 500 miljardia euroa vuosittain ja tämä on laskenut fossiilisen energian polttoaineen kriisin kautta. Tähän verrataan tuota katkoviivaa me vertasimme sitä, miten paljon lopullista energiaa saataisiin kaksi kolmannesta tuulivoimaa. Jos kuviteltaisiin, että ostettaisiin kaikki tietyn vuoden aikana ja sitten koletettaisiin tämä 20 vuoden aikana, jos ajatellaan tätä varhaisessa vaiheessa vuotta 2000, se ei olisi mahdollista, kun ajatellaan fossiilisten polttoaineiden tuontihintaa, mutta jos vertaillaan tällä hetkellä, niin olemme vähän samaa suuruusluokkaa. Ja siksi suhtaudun optimistisesti toimitusvarmuuden ja ilmastopolitiikan ja samalla työpaikkojen osalta, koska kaikki raha, jota viedään tällä hetkellä fossiilisen polttoaineen maksamiseen epävakaille alueille yleensä, tämä raha voidaan käyttää investoimalla Eurooppaan ilman, että kokonaismenot lisääntyvät. Mutta tämä liittyy yhteen oletukseen, että keskivertainen pääomakustannus 5 prosenttia. Me olemme katsoneet eurooppalaisia investoijia vuonna 2014, mikä on tuulihankkeisiin tällainen pääoman hinta 3,5-4,5 prosenttia Saksassa, joissain maissa 8 tai 9, Kreikassa 12, mutta Ruotsin kaltaisessa maassa myös 8 prosenttia. Mitkä ovat syyt ja vaikutukset, jotka katsotaan edellistä kuvaa. Jos ei ole tätä 5 prosentin arvoitua hintaa, vaan ollaan Saksan tasolla, niin silloin hiilen käyttöä voidaan vähentää. Mutta jos katsotaan uusiutuvien järjestelmiä, jotka eivät mahdollista pitkän aikavälin sopimusten solmimista ja silloin hedging on hankala. Silloin ollaan Ruotsin kannalla. Ja sitten jos on maahan liittyviä riski ja mennään 10-12 prosenttiin ja sitten uusiutuvien, sitä kautta uusiutuvien energialähteiden käyttö on kalliimpaa. Miten tämä vaikuttaa Euroopan politiikkaan? Meidän pitää tehdä Euroopassa yhteistyötä, jotta voimme auttaa niitä maita, joissa pääomakustannukset ovat korkeammat, jotta pääomakustannuksia voidaan leikata yhteisten hankkeiden kautta, Euroopan investointipankin kautta, toteuttamalla investointimahdollisuuksia näissä maissa. Meidän täytyy keskittyä siihen, että saadaan hyvät investointipuitteet. Tässä tarvittaisiin kannustinjärjestelmiä, ja ne luovat pitkän aikavälin vakautta. Jollain aloilla ne eivät ole selvinneet niin hyvin kuin ennen on maksettu uusiutuvien kustannuksista, kun ne olivat kalliita. Nyt ne ovat edullisia. Nyt on verrattava sitä reppua, jossa tätä nyt kannetaan ja tietä eteenpäin uusiutuvien osalta. Muuten ei saada näitä pääomakustannuksia näin alhaiselle tasolle. Ja sitten kolmanneksi me olemme keskustelleet uusiutuvista. Ajattelen, että uusiutuvat ovat niin kalliita, että ne vaativat aina tukea, mutta te näitte aikaisemmasta kuvasta tämän hintavaihtelun. Uskon, että uusiutuvista energialähteistä – tule meidän vakuutemme, kun energian hinnat nousevat kansainvälisillä markkinoilla, että päästään eron ajatuksesta, että fossiiliset polttoaineet ovat alhaisella tasolla vielä pari vuotta ja sitten hinta nousee tulevaisuudessa. Kaikki, jotka hyötyvät uusiutuvien järjestelmästä tällä hetkellä, joutuvat auttamaan silloin kuluttajia, jotta voidaan varautua näihin korkeampiin hintoihin. Tämä yhteistyötä uusiutuvien energian käyttäjien välillä. Ja sitten lopuksi, jos katsotaan sitä, miten voidaan energiatehokkuutta parantaa, tässä pitää erotella laajat teollisuuden alat. Energiakustannukset ovat 1,6 prosenttia kaikesta. Aivan oikein keskitytään muiden, muihin aspekteihin. Siksi pitää auttaa näitä prosesseja. Energianhallintajärjestelmä – Tämä on ymmärrettävä. Siksi meillä on poliittiset tavoitteet ja prosessit Euroopassa, että voidaan ajaa tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten säästelän materiaalien ala, siellä energiakustannusosuus on paljon korkeampi. Siellä on parempaa sääntelyä. On hyvä, että on päästy tällaisen ETS ja energian hinnan vertailuun, tämän benchmark-järjestelmään, jossa huolehditaan siitä, että erityissääntöjen alla voidaan pysyä tietyissä hinnoissa, mutta ainoastaan jos prosessia pyritään muuttamaan tehokkaammaksi. Nyt on modernisointi- ja lieventämismahdollisuuksia vielä pidemmällä näissä prosessissa ja siksi meillä on poliittisia välineitä kehiteltävä Pariisin jälkeiseen aikaan, jotta ETSstä saadaan paljon kannustimia ja tiettyjä poikkeuksia tämän suuntaisesti. Ja, ja viimeinen seikka uusi, uuden teknologian tukemiseksi ETS ei ole oikea väline. Meidän pitää todella saada paljon tehtyä, jotta uudet teknologiat saisivat investointeja. Nämä enää 400 ja muut hankkeet, mutta teollisuuden ja hallitusten välillä on saatava strategioita, jotta saadaan näille materiaaleja tuottaville aloille uutta strategiaa. Se on tärkeää innovoinnin ja modernisoinnin osalta. Eli erotellaan materiaalin tuotanto ja muut teollisuuden alat. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan haasteita, luodaan politiikkaa. Energian hintojen vaihtelut antavat meille nyt paljon mahdollisuuksia, emme saa niitä menettää. Ja sitten markkinat pitää suunnitella niin, että voidaan käyttää hedging-välineitä ja varautua muutokseen ja huolehtia siitä, että voimme matalalla hiilen hinnalla siirtyä uusiutuviin ja ymmärtää – mahdollinen potentiaali eri teollisuuden aloille. Ajatellen erityisesti niitä aloja, joilla energiaa käytetään paljon. Kiitos. For, for your, for your... Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta, esityksestä, joka oli erittäin selkeä. Ja jos, olette, jos on vastuussa kustannuksista, niin niitä voi kyllä laskeakin ja asiat selkenevät ja niitä ymmärtää paremmin. Nyt voin aloittaa kysymys- ja vastausosion. Antaisin puheenvuoron ensin Piiperille EPPstä. If I may ask you, I eh, ask you. Ja pyytäisin teitä pitäytymään noin kahden minuutin kysymyksissä, koska meillä ei ole kauheasti aikaa valitettavasti. Eli pitäkää ajan kulku mielessänne. Herzlichen Dank. Niin sydämestä kiitokset. Hyvin yksityiskohtaisista esityksestä, kustannuksista, hinnoista, energiamarkkinoilla. E, onko todellisuus mennyt minulta vähän ohi. Ja no jo, haluaisin esittää teille kysymyksen, jos meillä on keskisuuria yrityksiä, asiakkaina tai yksityisiä sähkön En voi luottaa tilastoihin enää, kun luulin, että globaalisti Euroopassa oltiin ihan huippua. Te yrititte koko ajan esittää, ettei tämä kaikki ihan niin huono tilanne oli, että hinnat periaatteessa globaalissa vertailussa eivät ylipäätään ole niin heikossa asemassa kilpailukyvyn osalta. Toinen kysymykseni Puhuitte kovasti energiatehokkuudesta, että se olisi toimi, jonka kautta voitaisiin vähentää riippuvuutta tuonnista. Kyllä, mutta samaan hengenvetoon sanoitte myös, että teillä on tärkeä uusiutuvien energialähteiden jatkokehittely. Miten tässä nyt mennään, jos 1,5 prosenttia pitää säästää tai Tämähän koskee myös uusiutuvia energialähteitä. Eikö tällainen poliittinen poliittinen viesti myös haittaa uusiutuvien energialähteiden lisäkäyttöä, kun ajatellaan, että kustannustehokkaasti halutaan toimia, mutta yleinen säästövelvoite on olemassa ja se koskee myös uusiutuvaa energiaa. Ja sanoitte, että ei tuoda kaikki nyt niin vaarallista ole, kun ajatellaan näitä poliittisia kustannuksia. Minä näen kyllä niitä. Me hankaloittamme omaa elämäämme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 Uh, thank you very much, Mr. Henkel from ECR. Kiitos edustaja Henkel ECR. The first... Niin minulla on se kysymys ensimmäiselle puhujalle. Hän sanoi, että uusiutuvat eivät vaikuta varsinaisesti energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyyn. Totta, totta kai, koska joku muu siitä maksaa. Mutta haluaisin kysyä, kuka siitä maksaa. Omassa maassani tuntuu siltä, että energiaintensiivisen teollisuuden osalta suuri osa pk-yrityksistä menettää kilpailukykyään. Ja oikeastaan myös kotitaloudet ilmeisesti omassa maassani ovat vaikuttamassa energiahinnat ovat Saksassa Euroopan toiseksi korkeimmat. Yksinkertaisesti siis kysymys, kuka maksaa siitä, että huolehditaan siitä, että energiaintensiivinen teollisuus Euroopassa tai Saksassa ei kärsi uusiutuvien kustannuksista. Thank you very much. Uh, Madame Ponce, New ALDE. Kiitos oikein paljon edustaja Ponce, uusi ALDEn edustaja meidän valiokunnassamme. Tervetuloa, teillä on puheenvuoro. Sí, mi pregunta para el señor Cañete muy directa también. Kysyisin herra Kanjetelta ihan suoraan, että mehän olemme puhuneet uusiutuvan energian hinnasta, mutta emme ole puhuneet laskevien hintojen markkinavaikutuksista. Onko komissio arvioinut energian hinnan laskuvaikutusta teollisuudessa? The Greens. Uh, thank you. One slide which I want... Uh, Kiitos. Raine Pylikoffer on julkaissut tutkimuksen Saksan energia, energian hinnoista. Ja tämä punainen kuvio näyt, osoittaa teille energiatulon, uudistuvan energioiden tulon. Vihreä tuossa keskellä on korvaus epäsuorista etsin vaikutuksista voimamarkkinoilla. Se liittyy muun muassa päästökaupan tuloihin. Ja sitten tämä sininen liittyy verkkokustannuksiin. Yleensä kuluttajat Saksassa maksavat tästä verkosta, siirtoverkosta, mutta teollisuus saattaa saada hyvityksiä. Ja tutkimus osoittaa sen, että energiaintensiivinen teollisuus maksaa noin 32, ja jos markkinahinnat menevät alaspäin, niin vähemmänkin. Joten kysymykseni Lopesille on, että kun ajatellaan tätä vaikutusta, että uudistuvat energialähteet veisivät hintoja alaspäin, niin koskeeko se myös Espanjaa? Ja kysymykseni Noihoffille, mm, onko tämä tällainen tulos uskottava, tältä, joka nyt tästä tutkimuksesta on käynyt ilmi? Ja haluaisin ehkä vielä enemmän yksityiskohtaisempaa tietoa näistä teidän kolmesta ajatuksesta. Niin mitä me voimme tehdä energiaa intensiivisen teollisuuden mm, suhteen esimerkiksi pörssissä? Kuka näitä tuotteita kehittäisi? Ja kysymys vielä pääomakustannuksista. Ja romanialaiselle <clears throat> kollegalleni sanon, että minä olen puhunut rahaston puolesta, joka liittyisi Junckerin investointirahastoon ja joka alentaisi uudistuvien kustannuksia tai hintaa Etelä-Euroopassa koska jos Saksassa investoi tuulienergiaan, niin maksaa pääomakustannuksista paljon vähemmän kuin vaikkapa Romaniassa. Tätä en voi hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia kovasti kysymyksestä. Sitten Helmer. Very much, uh, Mr. Chairman. I just wish I... Kiitos puheenjohtaja. Olisi ollut kiva, että täällä olisi ollut brittiläiset ja rostöläisiä, jotka jäivät työttömäksi isosta tehtaasta, jos energiahinnat olivat korkeat Ymmärrän myös, että hinta lukee vähän paremmin, koska tämä monimutkainen järjestely, jossa on tukiaisia, päästöoikeuksia ja katoista hinnoittelua, se merkitsee, että hintakuviota on vaikea ymmärtää. Ovatko äh, uusiutuvan energian hinnat suoria kustannuksia suoraan äh, tuulivoimalaista vai onko se sen niin kaiken niiden kustannusten jälkeen, jossa on siirtovirkkoja, ää, myöskin muut tarvittavat energiamuodot. Kaikki tämä, mitä tarvitaan. Me olemme korvanneet hiiltä luotettavalla, ää, hankalasti hallittavalla, jaksottaisella, äh, uusiutuvalla energialla. Puhutkaamme teräs, alumiini, laannoita kemeteollisuudelle. He muuttavat investointisuunnitelmia sitten työpaikkoja sulkevat tehtaita. Niin siinä käy. Ja tässä meillä on ihan uusia ongelma päästä kappaan muu, uudelleen suunnittamiseksi. tavoitteena on lisätä ää, paineita näiden tuottajien suuntaan. Ymmärtäkö paneeli, että EU-politiikan seuraus ei väestä päästä, vaan si- ainoastaan vie päästöjä usein oikeustoimialoissa alhaisemmat ympäristöstandardit, joissa päästöt per tuotantoyksikkö ovat korkeampia, minkä seurauksena meillä on politiikka, joka haittaa Euroopan taloutta ja lisää globaaleja päästöjä. Onko säällykästä? Much. Kiitoksia kovasti. Lopes Perme on seuraava Guesta. Gracias. No, no, no. No, no, Grazie. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon tämän keskustelun järjestämisestä. Energiahinnat ovat tärkeitä, kun ajatellaan teollisuuden tulevaisuutta Euroopassa. Sama koskee kilpailukykyä verrattuna maihin, jossa energian hinta tai ympäristötekijän hinta on toisenlainen. Nyt neuvotellaan uusista kansainvälisistä kauppasopimuksista ja sillä on erityisen tärkeä kysymys. Kysyisin kriisialoista, kuten teräsalasta. Missä mielin uskotte, että voitaisiin säädellä – sähköä sillä tavalla, että ilman, että energiatehokkuustavoitteesta, uusiutuvien tukemistavoitteesta luovuttaisiin, saataisiin paremmat olot teollisuudelle. Tiedämme, että esimerkiksi Espanjassa omassa maassa niin ei ole tällaisia teollisuuden tariffeja ja sähkön hinta on paljon korkeampi kuin keskivertokustannus markkinoilla, koska on haluttu pitää kiinni status quoosta ajatellen, kuka maksaa kustannukset puhtamasta energiasta, sen sijaan kun että jaetaan kustannukset kaikkien kesken. Onko tämä ongelma kaikkialla Euroopassa vai ainoastaan tietyissä maissa? Oletteko tietoisia parhaista käytännöistä, mitä tulee sähkömarkkinoiden sääntelyyn, niin että teollisuus voi pärjätä ja osallistua eurooppalaiseen tuotantomalliin? käyttää sellaisia terafimalleja, jotka sopivat tarpeisiin. Very much. Kiitoksia kovasti. Pilar de Castillo on seuraava. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tässähän puhutaan energian hinnasta. Ja me puhumme tästä asiasta samassa yhteydessä, kun puhumme sisämarkkinoiden kehittämisestä, siis energian sisämarkkinoiden kehittämisestä. Tätä ei pidä unohdettaman. Ja kun tämä asia pidetään mielessä, ja siis tämä on aihe, jota emme myös voi välttää, me voimme tarkastella tätä asiaa eri näkökulmista. Ja yksi on muun muassa hyvitysmekanismi tai korvausmekanismi. Meillä on erilaisia keinoja toteuttaa näitä korvauksia. Meillä on eri formuloita, joiden tuloksena on erilaisia korvauksia. Ja siksi haluaisinkin kysyä komissaarilta, onko teidän mielestänne tarpeen siirtyä kohti harmonisointia. No en nyt haluaisi puhua harmonisoinnista, vaan vähintäänkin näiden kompensaatiomekanismien äh, koordinoinnista. Onko se mielestänne äh, tarpeellista? Kiitoksia. Eriksson. Thank you very much. I, I... Paljon kiitoksia. Minusta nämä olivat kiinnostavia esityksiä ja poliitikkojen täytyy pyytää anteeksi, koska ei ole niin helppoa kovartua tehtävään ja myös valittu, että Eurooppa on iso sekasotku ja että energiahinta, sähköhinta hinta on niin korkea että todellisuudessa näin ei ole. Ja asiat eivät ole ihan, niin kuin sanotaan, ei, ei tätä tilannetta ole niin helppo muuttaa. Kysymyksiä herra nietteille. Eikö olisi oikein hyvä, jos nämä, nämä johtopäätökset uusiutuvan energian, tuolienergian, edistäminen ja tehokkaampi pääoman hinnan alentaminen. Eikö tämä olisi hyvä keino auttaa maita, joissa energian hinnat ovat erittäin korkeat, yhdistynyt kuningaskunta ja Puola, Espanja. Eikä tämä auttaisi näitä maita ymmärtämään, että tämä on olemassa hyviä strategioita kustannusten alentamiseksi. Kiitoksia kovasti. Tässä olivatkin varmaan kaikki kysymykset, mutta lisäisin itse yhden kysymyksen Lopesta Falille. Tehän korostitte sitä, että kun puhutaan kustannuksista, niin on muistettava, että kaasun ja sähkön kustannukset ovat kaksi eri asiaa. Ja tämä saakin minut kysymään, että johtuuko tämä siitä, että kaasu on energialähde ja sähkö ei. Sähköä voidaan tuottaa eri primäärilähteistä, kuten vaikkapa fossiilisista polttoaineista, uusiutuvista ja niin edespäin. Onko, ja uranista. Onko tämä siis syy siihen, että näiden kahden välillä ja kahden ja kustannusten välillä on niin suuri ero, kun puhutaan sähköstä ja kaasusta. Ja komissaari, teitä pyytäisin nyt vastaamaan kysymyksiin ja pyytäisin teitä esittämään huomioitanne tähän asiaan. Ymmärrän, että teidän pitää lähteä kohta. Minä pyrin vastaamaan joihinkin kysymyksistä, jotka esitettiin. Tässä on nyt katsottu energian eri kustannuksia Euroopan unionissa, miten tämä vaikuttaa kilpailukykyyn, mitä tapahtuu uusiutuville, onko tämä kilpailukykytekijä, edistääkö vai haittaako kilpailukykyä. No nyt katsotaan, miten kehitellään uusiutuvia ja mikä on eri energiakustannusten tilanne Euroopan unionissa tällä hetkellä. On todettava, että meillä on aivan erityinen ongelma. Energian hinta globaalisti on suurempi meillä kuin kilpailijoidemme kanssa globaaleilla markkinoilla. On tiettyjä teollisuuden aloja, jotka käyttävät paljon enemmän energiaa kuin muut. Täällä puhuttiinkin yhden puhujan suulla materiaalin tuotannosta. Se on energiaintensiivisempi kuin jotkut muut alat, mutta kaiken kaikkiaan Euroopan unionissa, jos verrataan mitä tapahtuu kaasun hinnan osalta eurooppalaiset hinnat Euroopan unionissa tammikuussa 2016. Yhdistyneen kuningaskunnan kaasuhub hinta oli siellä kaksi kertaa korkeampi kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdysvallassa, anteeksi. Muutama vuosi sitten kolme tai nelinkertainen, nyt kaksinkertainen. Mutta onhan tämä suuri ongelma, vaikka se on vain kaksinkertainen erä. 2012 vuonna kolme ja puoli. Kaasun alalla. Siis tällainen kilpailutilanne Yhdysvaltain kanssa. Sähkön osalta taas pari vuotta sitten kaksi ja puoli viiva kolmenkertainen hinta Euroopassa verrattuna Yhdysvaltoihin viimeisenä neljänneksellä viime vuonna 1 prosentti. Suuri kuilu on pienempi nyt. Se tarkoittaa yhtä asiaa. Meidän pitää ajatella markkinoiden rakennetta sähkömarkkinoille. Meidän pitää varmasti lisätä kilpailua kaasumarkkinoilla, LNG-strategiat, eri toimittajat, eri putkistot ja niin edelleen. Ja sitten minulle esitetty kysymys. Edustaja Piper kysyi esimerkiksi uusiutuvien vaikutuksesta, mitä on tapahtunut uusiutuville teollisuuden osalta. Jos katsotaan, mitä sähkön alalla on tapahtunut teollisuudessamme Euroopan unionissa, teollisuuskuluttajien hinta 2008-2014 hinta nousi 11 prosenttia meillä on kuulu suhteessa kilpailuihin, kilpailijoihin ja sitten hinta nousee 11 prosenttia vuoteen 2014. Vuonna 2015 pienempi ero, mutta jos ajatellaan mikä hintaa ajaa ylöspäin, niin maksut ja verot ovat tässä suurin tekijä. No sitten verkoston maksut 23 prosenttia, energiaosio alentunut 4 prosenttia. Osa tästä ehkä liittyy uusiutuviin, mutta minulla ei ole näitä lukeja. Ei kyse ole siis siitä, että uusiutuvat tulevat menet tähän järjestelmään ja ajavat hintaa ylöspäin teollisuuden osalta. Kyse ei ole uusiutuvista, vaan monista eri tekijöistä, koska järjestelmämme on hyvin monimutkainen ja joitain kysymyksiä esitettiinkin tästä järjestelmästä. Meillä on realiteetit sellaiset, että meillä on kaksinkertaiset hinnat verrattuna kilpailijoihin ja meidän on uudistettava tai tuottava uusiutuvia. Jotkut ovat päättäneet siitä, että meillä on tietty rakenne ja se on ollut käytössä siksi, että meillä oli fossiilisia polttoaineita ja vain, vain muutama yritys ennen, mutta nyt taas on monen monia yrityksiä. Tilanne on siis ihan erilainen. Ja siksi tarvitaan koko rakenteelle markkinoille erilaiset säännöt. Tänä vuonna tässä valiokunnassa varmasti tästä markkinarakenteesta keskustelimme monet kerrat, koska meidän pitää saada markkinarakenne, joka sopii tarkoitusperiinsä. Ja sitten päästökauppajärjestelmä, onko se johtanut terästeollisuuden kriisiin? Puhutaan nyt ihan vakavissaan. Terästeollisuuden ongelmiin ei liity hiilen hinta 5 euroa tonnilta, vaan kilpailu Kiinasta, ylikapasiteettia 300 tonnia, liikatuotantoa Kiinassa. Kiina saa markkinatalousmaan aseman, meillä tulee polkomyynti, toimien kanssa ongelmia. Komissio on hyvin tietoinen siitä, että meidän on huolehdittava omasta teollisuudestamme, mutta noudatettava VTOn sopimuksia, mutta energian hinnan laskeminen on tärkeää. Tarvitaan kauppa etäisjärjestelmä, päästökauppajärjestelmä, joka toimii. Tähän mennessä hiilivuotoa ei ole tapahtunut päästökaupan takia. Muut tekijät saavat vaikuttaa siihen, että syntyy hiilivuotoa, mutta kysele päästökauppajärjestelmästä syypäänä on ajateltava niitä sektoreita, jotka altistuvat kansainväliselle kaupalle, jotka tarvitsevat paljon energiaa. Ja sitten on muita aloja, joita energiaa käytetään vähemmän, ja silloin on alhaisempi suojelun taso toisaalta. Minusta tuntuu, puheenjohtaja, että lopulta tarvitaan tämä uusi raportti, koska tässä on paljon uutta opittavaa. Kiitos. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti komissaari siitä, että olitte paikalla. Tässä tilaisuudessa oli tärkeää keskustella kanssanne energia, energian kustannuksista tässä valiokunnassa. Ja näemme varmasti uudestaan toisemme piakkoin, melkein päivittäin. Meillä on ollut kokous per päivä. Ja nyt pyytäisin kahta muuta asiantuntijaa puhujaamme vastaamaan kysymyksiin, joita teille on esitetty. Teidän täytyy nyt keskenään demokraattisesti päättää, kumpi aloittaa. Tai no, ehkä minä pyydän Saksan edustajaa sitten näin demokraattisesti aloittamaan. I almost can't accept this other <laughs> situation. Um, starting with Mr. Pieper's comment. Aloittaisin edustaja Pieperin kommenteista. Minua pyydettiin puhumaan energiahinnasta taloutta ja teollisuuden kilpailukyvystä. Ja siksi puhuimme teollisuudesta, joka vaatii paljon energiaa. Ja toisaalta se energiakustannus on 1,6 prosenttia liikevaihdosta, niin se ei ole kovin suuri asia kilpailukyvyn osalta, mutta energiakustannukset ovat toki tärkeitä pienille yrityksille ja kotitalouksille myös. Katsomme sitä, miten tilanne on muuttunut kotitalouksien osalta. Saksassa 80-luvulla esimerkiksi kotitaloudet käyttivät 2,2 prosenttia tuloistaan sähköön, nyt 2,5 prosenttia. Joten lisäystä on tapahtunut ja kuitenkin voidaan sanoa, että tässä on tietty tasapaino köyhille kotitalouksille. Tämä on haasteellisempaa. Tähän on tietyt mekanismit. Tärkeää on todeta, että Espanja, Saksa ja Italia ja osittain Tsekin tasavalta myös ovat kantaneet paljon investointikysymyksiä aurinko- ja tuulivoimaan silloin, kun tällainen teknologia oli paljon kalliimpaa, 40 senttiä per kilowattitunti investoinneista. Nyt 80 senttiä kilowattituntia kohden. Siksi Espanjassa ja Saksassa on tällainen tilanne uusiutuvien osalta, kun teknologia rakennettiin silloin, kun se oli vielä kallista. Se johti siihen, että opittiin paljon näiden energioiden käytöstä, mutta kuitenkin lopulta tästä tuli globaali menestystekijä, mutta mikä tahansa maa, joka seuraa tätä strategiaa, ei kohtaa samoja haasteita, koska teknologian hinta on laskenut tähän mennessä. Stenikas. Kyllä, hyvin yksinkertaistettu kuva. Pistin sen tietoisesti tuohon niin, että järjestelmäkustannuksia oteta huomioon. Ne lisäävät molempiin tekijöihin fossiilisen energian osalta pitää olla tietyt verkot, tietyt suojajärjestelmät samoin kuin uusiutuvien osalta, mutta pitkän aikaa suuri keskustelu oli se, että primarituotanto uusiutuvien energioiden osalta oli niin kallista. Tämä tilanne on muuttunut. Jos mennään 50-60 prosentin uusiutuvista, niin tämä on varmasti ihan turvallinen oletus. Verkkoja on laajennettava ja saatava joustavammat energian käyttäjät, että saadaan integroitu järjestelmä kautta kautta Euroopan. Tässä ei tarvita paljon kustannuksia, ei synny, mutta poliittisia päätöksiä esteiden purkamiseksi tarvitaan 70-80 prosenttia uusiutuvaa, siitä siirrytään 100 prosenttia. Silloin paljotaan paljon enemmän kustannuksia varajärjestelmiin ja myöskin varastointiin. Tässä ymmärrämme, mitä tapahtuu, kun saadaan 60, 70 tai 80 prosenttia uusiutuvaa. Turmes kysyi, kysymyksensä hedging-sopimuksista, suojautumismahdollisuuksista. Saksassa on nähty, että likviditeetti- ja hedging-sopimuksia on tehty melko pitkällä aikavälillä, joten silloin yksityiset tekijät ovat voimakkaammin mukana, mutta muissa maissa käytetään Saksan hintaa, mutta otetaan perusriski, koska ei ole aidosti samaa energian hintaa tai sähkön hintaa. Siksi pitää olla sopimuksia samanmittaisia sopimuksia maiden kesken, jotta myöskin pienemmät maat voivat suojautua samaksi kaudeksi. Siksi tarvitaan toimia reaaliaikaisesti, jotta siirtokapasiteetti toimii täysin ja voidaan suojata tätä osiota vastaan. Euroopan puolella meidän on huolehdittava siitä, että eteläisen Euroopan, Espanjan ja Italian ja toisaalta Puolan tarpeet nähdään voimakkaammin eurooppalaisessa keskustelussa, kun kokemukset ovat erilaisia toisaalla Euroopassa. Tähän pitää puuttua. Edustaja Helmer, tapasin terästöllisyyden edustajia tänä aamuna. Minua kiinnostaa kovasti näiden yritysten haasteet. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että tuotanto on laskenut 20 prosenttia, eikä tästä toivuta, kun tämä oli pitkälti liittynyt infrastruktuuri investointeihin. Ainakin ennen viime vuotta oli jonkinlainen käsitys teollisuuden alalla, että osa tuotantokapasiteetista oli suljettava Euroopassa. Tämä on tiukka valinta ja olen iloinen siitä, en ole joutunut siihen osallistumaan. Kun etenemme, meillä on haasteena globaalit keskustelut Kiina ja hankala tämä tehtävä, mutta meidän on tehtävä Kiinan kanssa yhteistyötä. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten hiilivuodon osalta? Sanottiin, että hiilivuotoa ei ollut. Päinvastoin, samoin kuin sementtialalla. Edustaja Castillo, minusta tuntuu, että yhteistyö kautta Euroopan siitä, miten luodaan poikkeusjärjestelyt, on tärkeä. ETS, sähkön hinnan korvaaminen oli ETS-direktiivin jälkeen, kun luotiin tietyt benchmarkit kautta Euroopan. Materiaalin osalta ton, tonni terästä on tonni terästä ja niin edelleen. Siksi tämä on niin helppo ja tärkeä ala ottaa huomioon tässä yhteydessä, mutta epäonnistuimme täysin tässä uusiutuvien osalta. Strateginen kilpailupääosaston virhe. Sinne aivan liian nopeasti avattiin sellaisia asioita, jotka olivat toimia rajojen ulkopuolella. Poliittista syistä näin toimittiin ja tämä johti valtion tukisuuntaviivoihin poikkeuksien osalta. Ja siinä annettiin enemmän kuin mitä Saksa edes halusi neuvotella, eli lopulta piti tiukemmin käyttää näitä poikkeuksia. Tämän poliittinen prosessi, siinä epäonnistuttiin. Ja uskoakseni tulevaisuudessa tähän joudutaan palaamaan, en tiedä miten tämä parhaiten hoidettaisiin, mutta tärkeä aihe se on tässä. Vastaukseni kiitos. And now I would like... Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin anteeksi, edustajamme Global Companysta äh, käyttämään puheenvuoron, eli Lopesta Fan saatte puheenvuoron. And it works just... Ihan, voin käyttää lyhennettäkin. Tässä oli suora kysymyksiä. Herra Niikan kysymys. En sanonut, että uusiutuva energia ei vaikuttaisi kilpailuun kyky. Sanoin vain, että se vaikuttaa paljon vähemmän kuin monet muut tekijät, erityisesti energiatehokkaalle teollisuudelle. Jos ei sillä tätä, tätä tuota, huomioon, päätökset olisivat eh, virheellisiä, koska uusiutuva energia ei ole osa kilpailukykyongelmaa. Sitä voidaan päästä tästä eroon, mutta se ei vaikuttaisi energia energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyyn. Itse asiassa mitä enemmän uusiutuva energiamarkkinoilla on, sitä alhaisemmat ovat energiaintensiivisen teollisuuden hinnat. Näin sanovat minun lukuni, näin sanovat komission luvut. Herra Hinkel. Minä, kuten edelläkin puhuja, keskityin energiaintensiivisen teollisuuden panoshintoihin, koska ne ovat Euroopan kilpailukyvyn kannalta relevantempeja. Keskittyin ongelman ison osaan, en pieneen. Paljonko me maksamme uusiutuvasta energiasta? Minun näkökulmasta monessa maassa emme mitään. Miksi näin? Koska makrotaloudellinen nettovaikutus on, että totta kai uusiutuvalle energialle joutuu maksamaan tukea ei ainoastaan siksi sitä tuotetaan, vaan koska niistä on paljon hyötyä energiamarkkinoille, hiilidioksidipäästöille ja myöskin taloudelle. Mitä isompi osuus uusiutuvaa, net, sitä selkeämpi net, positiivinen nettovaikutus. Tämä selvästi pätee Espanjassa, jos olemme laskeneet hintojen laskuvaikutuksen ja tuonnin vähenemisen uusiutuvan energian nettovaikutus on positiivinen. Totta kai on reilua kysyä kun me maksamme siitä. Mutta että reilua kysyä kuinka paljon me maksamme kapasiteetista. Tarvitsemme paljon kapasiteettia. Miksi me po- puolustamme kapasiteettia? Me emme tiedä kuinka paljon kapasiteettia on. Onko niiden saama tuki reilua? Entä hiili ja paikalliset tuet, sosiaalipolitiikkaa? Miksi me tarkastella, kuinka reilua nämä kustannukset ovat? Uusiutuvasta maksaminen on paljon reilumpaa kuin monesta muusta asiasta maksaminen, koska meillä on ilmastonmuutospolitiikka. Ilmastonmuutosta aiheuttaa taloudellisia ongelmia. Tarkastellaan siis kilpailukykyä laskusta, mutta alkaa unohtakaa täytäkää annettuna lasku muita osia. Nekin ovat olemassa. Uh, for Pilar del, uh, del... Pilar de Castille ja koordinaatio. Onko tämä hyvä mahdollisuus parantaa koordinaatiota? Euroopan markkinoiden ongelma on, että meiltä puuttuu sisämarkkinat. Jos me laitamme koordinaation markkinoiden integraation edelle, me emme ehkä koskaan saa hyvää tulosta. Sekä päästökauppadirektiivi direktiivi että uusi uusiutuva energiadirektiivi ovat parhaita mahdollisuuksia parantaa koordinaatiota, niin että ne etyvät saman aikaan, eli että eurooppalaismekanismit ja markkinoiden niin integrointi etenevät saman aikaan, ja toivottavasti pääsemme pisteeseen, jossa koordinaatio vallitsee. Ja sitten puheenjohtajan kysymys vastaan sähkö. Haluaisin vain sanoa, että joskus kiinnitetään paljon huomiota sähköön, hyvin vähän maakaasuun. Luvut ovat kuitenkin, että Euroopan teollisuuden kilpailukyvylle maakaasu on itse asiassa relevantti. Hinnat ovat maakaasusektorilla kalliimpia Euroopassa kuin Yhdysvalloissa ja suhteessa enemmän kuin äh, sähkövertailussa. En ole maakaasuasiantuntija. Maakaasun kulutus voi vaikuttaa siihen. Toinen on markkinarakenne. Täytyy tarkastella kilpailua, kuinka monta toimijaa Meillä on saamme tuo, maksimme oikeata hintaa maakaasusta. Mutta tuo sanottua, niin relevanttia, että on erittäin vaikea Euroopalle löytää ma- maakaasuresursseja lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Mutta uusiutuvalla tilanne ei ole sama. Meillä on hiiltä, vettä, aurinkoa niiden kustannukset laskevat. Emme kykene jossain määrin muuttamaan maakaasumarkkinoihin. Me olemme aina riippuvaisia ulkopuolista Me olemme aina riippuvaisia. Se vaikuttaa sisäisiin hintoihin. Mutta voimme vaikuttaa elektri- sähkömarkkinoihin vaikuttamalla äh, uusiutuvan energian osuuteen. Tämä oli lyhyt ja nopea vastaus. Kiitoksia teille molemmille erinomaisista esityksistä ja hyvistä vastauksista tämän kokouksemme ensimmäisessä osiossa. Ydinenergia ei täällä mainittu, mutta sekin on merkittävä asia. Kukaan ei maininnut sitä, mutta sehän on liian kallista. No, enpä tiedä. Minäpä äh, haluan tässä puhua vain faktoista, ja tästä en tiedä. Sitten toinen osio. Haluaisin pyytää panelistit äh, De Geestin, Samandarin ja Tilmanin, tohtori Tilmanin haluaisin pyytää tänne eteen. Te olette siis kaikki äh, rientämässä tänne paikalle. Haluan kutsua teidät tosiaankin tänne eteen. Tässä vaihtelemme paikkoja hiukan. Pidetään pieni tauko. Kertoisin teille, että... No eihän tässä kellekään mitään voi kertoa, istukaa vaan. It's too much. Liikaa meteliä. Very good to see you. Uh, Hyvät kollegat, nyt aloittelemme kuulemistilaisuutemme toista osiota. Hyvät ystävät. Hyvä Pilar. Hyvä Pilar. Voinko pyytää sinua ystävällisesti istuutumaan ja kollega Tannika, istukaa. Älkää kadotko mihinkään, mutta istuutukaa paikoillenne. Niin, hyvät ystävät, aloitetaan. Lopettakaa muut puheet. Pieni tauko, sitten tärkeä keskustelu. Haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi toisen osiomme puhujat. Meillä on DG Energian pääjohtaja Dominik Distori. Kiitoksia kovasti, että tulitte paikalle. Me odotamme teiltä jonkinlaista yhteenvetoa kokouksen päätteeksi. Ja kuten näette, niin tässä jatkuvasti ollaan komission Ähm, siipien suojassa, joten turvallinen olo on meillä. Ja nyt antaisin puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle tekeestille. Hän tulee BASF-yrityksestä Antwerpenista. Kyseessä on belgialainen kemian yhdistys, kuten tiedätte. Ja hän on Belgian ö, kemian ö, ja Life Science-alan yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on myös Flanderin työnantajien puheenjohtaja ja työnantajien liiton, liitossa toiminut pitkään, joten nyt hän puhuu meille energian käyttäjistä. Se on toisen osiomme teema. Olkaa hyvä. Kiitos. Minulle on todella hienoa saada olla täällä puhumassa. Te näette tässä kuvan suuresta kemian yrityksestä. Se on toiseksi suurin psf ryhmän yritys maailmanlaajuisesti. Ja se on Belgiassa, Flanderissa, Euroopassa siis. Kun ajattelette tätä tehdasta, teidän on ajateltava valtavaa määrää tuotteita, kaikki integroidut arvoketjut mukaan lukien. Ja näissä ketjuissa on pari tärkeää asiaa, kun ajatellaan energiaa, luotettavuus, ja se liittyy myös kustannuskilpailukykyyn. Palaan pian kustannuskilpailukykyyn. Ja mikä on tärkeää on se, että on ymmärrettävä, että kemian teollisuus on teollisuuden ala, jossa on arvoketjuja, jotka lähtevät perustuotteista, petrokemian tuotteista, ihan hienoimpiin jalostettuihin tuotteisiin, joita on esimerkiksi lääketeollisuudessa. Tällaisen arvoketjun aluksi tarvitaan valtavasti energiaa, tietysti jostain energialähteestä. Ja tässä kustannuskilpailukyky on keskeisessä roolissa. Hetkinen vain. This one. This one. Dit Eurostat. Tässä on Eurostatin tietoja, jotka osoittavat, mikä on kysyntä teollisuuden puolesta. En mielelläni puhu kulutuksesta. Minä puhun kysynnästä, energian kysynnästä. Tästä kuvasta nähdään, että kemian teollisuus vastaa vain 11 prosenttia, no kuitenkin 11 prosenttia 11 prosenttia energian kysynnästä Euroopassa. Mutta paljon tärkeämpää on se, että 11 prosenttia pitäisi vielä jakaa niin, että ainoastaan yksi kolmasosa, yksi kolmasosa vain 11 prosentista liittyy siihen, mistä täällä nyt yleensä puhutaan energian kuluttamisena – puhutaan polttamisesta, energian käyttämistä. Se, mitä kemian teollisuus tekee, on kaksi kolmannesta. Tätä käytetään siis raaka-aineisiin. Tässä ajatellaan sitä, että luodaan lisäarvoa, taloudellista lisäarvoa monilla sektoreilla, jotka ovat tärkeitä. Ja tähän liittyy eurooppalainen politiikka, eurooppalainen teollisuuspolitiikka. Tutkimuksia on tehty. Pääosasto on myös pyytänyt tutkimusta siitä, miten katsotaan vuoteen 2050 ja mikä on tuleva energian kysyntä, miten paljon kysyntää on tulevaisuudessa ja mitä potentiaalia on, miten voidaan potentiaalisesti säästää energiaa kahdella, kahdeksalla energiaintensiivisellä alalla ja neljälle muulla teollisuuden alalla. Ja näistä kuvioista näette, ja tämä vastaa omia käsityksiämme myös, että energian kysyntä kemian teollisuudessa on nousemaan päin tulevaisuudessakin. Mistä syystä? Hyvät naiset ja herrat, siksi, että tämä teollisuuden ala 90 5 prosenttisesti luo materiaalia muuhun teollisuuteen, jos halutaan tulevaisuuden autoteollisuutta, jos haluamme mikroprosessoreita tulevaisuudessakin, jos haluamme tulevaisuudessakin täytäntöönpanna hyvää toimintaa tuulivoiman osalta, niin kemikaaliosuus on välttämätön. Siksi kysyntä kasvaa, se on ihan loogista – koska tällä saralla on kasvua ja eikö voida ajatella, että kasvu on juuri sitä, mitä me ajamme Euroopassa takaa. Voimme puhua tietenkin siitä, mitä tapahtuu energian kysynnälle, mutta tärkeää on yrityksille, että sanotaan tietenkin myös, että no olemme energia intensiivinen yritys, mutta tehkäämme nyt kaikki kotitehtävämme, tehdään kaikki, että tämä energiaintensiivinen intensiivisyys, energiatehokkuus voi parantua jatkuvasti. Voin antaa teille esimerkkejä. Tässä on yksi esimerkki. Tässä nähdään, miten BASF-ryhmä hoitaa energiatehokkuusasioita. Maailmanlaajuisesti meillä on noin 27 tällaista lämmön ja sähkön yhteistuotantoa – ja tämä ei koske siis ainoastaan sähköä, vaan myös lämpöä, siksi että kemiallisissa prosesseissa tarvitaan myös tietty määrä lämpöä, jotta voidaan mahdollisimman energiatehokkaasti yhdistää sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Tämä on valtavan tärkeä asia. Ja tällaisen toiminnan kautta säästetään lopulta 70 prosenttia siitä sähköstä, jota tarvitaan. Näin voidaan siis toimia äärimmäisen tehokkaasti. raaka näissä laitoksissa toimii kaasu, joten ymmärrätte, että kaasun hinta, josta aikaisemmin puhuttiin täällä, on hyvin tärkeä asia. Se on aivan keskeinen seikka meille ja BASFlle. Seuraavaksi kuva yhdestä Suuresta me Ludwigshafenin tuotantolaitoksesta, jotta ymmärtäisitte tämän. Tämä on ehkä vähän kauempaa ainakin hankalasti luettavissa, mutta kaksi asiaa. Jälleen voidaan lähteä siitä, mitä energiaa sinne tarvitaan. Maakaasu on meille tärkeä. Se on osa tekijänä, jotta saadaan luotua molekyylejä, jotka ovat ainesosina – tärkeissä tuotteissa, joita kukaan ei halua elää ilman nykyään. Tuotteissa, jotka myös vaikuttavat tärkeällä tavalla yhteiskuntaan ja myös ilmastoomme. Ammoniakin tuotanto Antwerpenissä esimerkiksi 80 prosenttia kustannuksista liittyy kaasun hintaan. Ja jos sitten verrataan Alankomaiden 5 euroa megawattitunnin osalta. Mitä tämä tarkoittaa? 30 miljoonaa kielteistä kilpailukykyä vuosittain. Eli siksi tämä on niin keskeinen asia, että näitä asioita edelleen ajatellaan. Toinen asia on se, että meidän säkyelämän yhteistuotanto keskuksissamme käytetään totta kai maakaasua myös, raaka-aiheena. Ja lopulta on tärkeää nähdä myös tuo sininen osio, jossa, puhuu, että, jossa sanotaan, että suurin osa lämmön tarpeestamme saadaan näiden prosessien kautta. PSFssä sana, jota emme enää käännä. Verbund Highly Integrated sanomme englanniksi, eli täysin integroitu järjestelmä. Tämä on siis se markkinatilanne, josta uneksimme ehkä Euroopassa, että joskus päästäisiin tällaisen tilanteeseen energia-alalla. Ainoastaan tällaisen järjestelmän kautta hoidamme kohti tehtävämme, säästämme 3,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuosittain. Eli yli miljoona tonnia fossiilisia polttoaineita vuosittain. Toisin sanoen me teemme hyvin paljon energiatehokkuuden alalla. Se on se kotitehtävä, joka yrityksille kuuluu edelleen. Mutta kuten tutkimuksessa nähdään, jonka pääosasto on pyytänyt, tällä on tietyt rajat. Aina on tietenkin ostettavaa energiaa markkinoilta. Ja silloin päästään seuraavaan kuvaan. Tämä on hyvin tärkeää, että tämä kuva ei tuo Hetkinen. Tuo. Saisinko tämän nyt oikein näkyviin? Se, mistä tässä varsinaisesti on nyt kyse, on sitä, että täällä on paljon puhuttu markkinahinnoista. Mutta ero on olemassa markkinahinnan ja kustannuksen välillä – meille tärkeää on kokonaiskustannus, ei markkinahinta sinänsä. Koska en nyt haluaisi olla eri mieltä puhujien kanssa siitä, että markkinahinta todellakin on Euroopan ponnisteluiden ensimmäisten vapa- markkinoiden vapautustoimien jälkeen markkinahinta on laskenut. Mutta harmonisointi ei ole vielä täysin toteutunut, koska on voitu todeta, että on tiettyä erittämistä esimerkiksi Belgian, Alankomaiden, Ranskan ja Saksan välillä erilaisista syistä. Energy Only-markkinat eivät vielä toimi täysin. Energiamarkkinoista toivotaan, että markkinat ovat sellaiset, että kaikki virtaa ilman esteitä ja niin edelleen. Mutta tähän tilanteeseen ei ole vielä päästy, koska yhteen liitännät eivät kunnolla vielä toimi. Markkinahinta laskee, mutta hyvät naiset ja herrat, tuossa näkyvät kustannukset, verkostokustannukset. Verot ja maksut kasvavat ja kasvavat niin merkittävästi, että markkinahintojen laskua ylikompensoidaan toisin sanoen. Voidaan ehkä sanoa, että markkinahinta – on laskenut, mutta yritykselle se ei ole mitenkään relevanttia. Yritykselle on tärkeää nähdä ainoastaan, mitä laskussa lukee. Ja tiedämme, mitä muuta tähän liittyy. EUn päästökauppa. Tästä on nyt huolehdittava. Totta kai jatkamme tavoitteiden suuntaan BASFllä uun kunnianhimoisia tavoitteita. Me haluamme leikata kasvihuonekaasuja vielä 40 prosenttia vuoteen 2020. Tutkimus ja kehitys, kun puhutaan näistä asioista, meillä 1,8 miljardia tutkimus- ja kehitysbudjettia. Kolmannes on korva merkitty kaikkeen sellaiseen, mikä liittyy energiatehokkuuteen. Ilman, että tätä työtä ei saada hyvin toimivia tuulivoimaloita, ei hyvin toimivia akkuja ja niin edelleen. Energia liittyy enemmän innovaatioon kuin verotukseen. Kiitos. For your comprehensive um, um speech and... Niin, kiitoksia kovasti tästä esityksestä ja kannastanne, joka liittyy energian hintoihin, kustannuksiin, energia-asioihin. Aivan kuten yhdessä diassakin luki. Nyt antaisin puheenvuoron toiselle puhujallemme Samadarille. Hän on konette, kemian tekniikka opiskellut Punjabin yliopistossa Intiassa ja London Business Schoolissa. Ja hän liittyi Mittal-konserniin alus ensin Mittal Stilgaratiin Romaniassa ja tällä hetkellä on Arcelor Mitchell Europein johtaja. Te olette olleet muun muassa Saksassa, Puolassa ja muuallakin Arcelor Mittalin palveluksessa. Olette kemian teollisuudesta siirtyneet terästeollisuuteen. Saatte puheenvuoron. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat kunnianarvoiset jäsenet. on kunnia esittää terästeollisuuden näkemyksiä energiasta ja päästökaupasta. Monet asiat, joita sanon täällä, ovat samanlaisia kuin mitä terästuottajat Keski-Itä-Euroopassa sanoisivat. Edustan heitä. Tässä vähän avaan tilastotietoja terässektorin merkitys Euroopalle näkyy selkeästi. Tässä on vähän liikaa informaatiota, mutta tässä on faktoja, jotka toistaisin ääneen. Tässä on tärkein panos on se, että se työllistää 350 000 ihmistä kautta Euroopan. Terästeollisuuden vaikutus ilmastonmuutoksella on 25 prosenttia hiilidioksidin päästöjä tämän laskemista 90-luvun jälkeen. Me olemme ehdottomasti kumppani il- ilmastonmuutosprosessissa. 20 prosentin työllisyydellä muutos ja 20 prosentin kysynnän vähentyminen 2014 verrattuna vuoteen 2007 ja nykyinen Euroopan vaatimaton helpommin varten lähinnä toinen kasvuun ja nämä myös epäreilua ja kaupankäyntikeinoja ei EU-maiden suunta. Terästeollisuuden kerran vaikutus on merkittävä. Terästeollisuuden kattava vaikutus ja sen terveyden säilyttämisen tärkeys näkyy siitä, kuinka voimakkaita kerrannaisvaikutukset ovat. Tilastollisesti puhuen yhden euron terästuotteiden kysynnän kasvu johtaa 3,1 prosentin muuhun kysynnän kasvuun, mutta jos jotain teollisuuden keskiarvoa ylipäätään se on 1,6 1,6 prosenttia, eli kerrannaisvaihe vaikutus merkitsee siihen, että terästeollisuuden panostaminen lisää enemmän BKT-vaikutuksia. Tämä on puhun ensimmäisestä asiasta, jossa energiateollisuus kaipaa tukea, eli energian hinta, josta puhumme tänään jos ajatellaan globaalisti energiaa intensiivisiä tuotteita Yhdysvalloissa ja tärkeillä nousevilla mailla markkinaosuus kasvaa, mutta Euroopan markkinaosuus laskee huomattavasti ja se on huolenaihe. Meidän täytyy pysyä oikealla tiellä, jotta Euroopan jälleen teollistaminen onnistuisi. Näistä kahdesta diasta, tässä diassa näistä kahdesta kuviosta näette, että energiakustannukset vaikuttavat terästeollisuuden katteeseen merkittävästi. Meidän täytyy saada kilpailtuun hintaan energiaa, jotta terästeollisuudesta tulisi globaalisti kilpailukykyinen. Meillä on kolme pääongelmaa ratkaistavana. Näkin ylimääräiset energiamaksut, mitä me luodamme tasaisen pelikentän. Sitten miten mahdollistamme energiamarkkinoiden integrointia miten voisimme estää kapasiteettimekanismeja toiminnasta. Teräs teollisuuden näkökulmasta päästökaupan vaikutukset ovat kyseenalaisia. Puhun siitä vähän enemmän myöhemmin. Seuraavissa diossa näette huolenaiheeni. Tämä samanlaista kuin kollegat totesivat. Kilpailukyky kärsii tariffien ja ää, veroluotosten maksujen vaikutuksesta, joka energiahinnan päällä. Jäsenvaltioiden erot luovat epätasaisen pelikentän, joka vaikuttaa teollisuuden ongelmiin. Miten me tasaamme pelikenttää? Pohjimmiltaan tarvitsemme kahdenlaisia toimia. Sopivia poikkeuksia, jotka takaavat kilpailukykyisen energian hinnan, ja sitten verot ja maksut pitäisi saada jaettua niin jäsenvaltioiden kesken, että pelikenttä olisi tasainen, mutta tällä hetkellä nämä eri maksut eivät lähesty toisiaan, konvergoi. Kolmas ongelma on energiamarkkinoiden integroinnin toteutuminen, kapasiteettimekanismit, tällainen standby energia uusiutuvia varten. Se estää markkinoiden integrointia ja sitä pitäisi käyttää vain viimeisenä mahdollisuutena meidän mielestä ja kysyntää pitäisi stimuloida sillä lailla, että korvaustaso olisi tasainen. Ja toinen huolenaihe, eli päästökaupan nykymuodossaan ja sen ja nat neljä järjestelmän todennäköiset vaikutukset. Komissio aikoo huutokaupata 57 prosenttia oikeuksista, joka tarkoituksena johtaa hiilisektorin osuuden pienemiseen ja luomaan budjettituloja maissa. Tämä vertailuarvo kanssa luo parhaalle tuotantotavoitteelle isoja ää, yli, al, kysyntää. Terästeollisuuden täytyy sulkea tuotantolaitoksia oikeuksien puutteen vuoksi. Minä olen Itä-Euroopasta. Itä-Euroopan terästeollisuus kärsisi ensimmäisenä, koska se on lähtökohtaisesti kauppana vertailuarvoista. Päästökaupan ennustettu vaikutus terästeollisuuteen 2020 jälkeen, sen tulokset näkyvät Ecofinin tutkimuksessa hyvin, on neljä kielteistä vaikutusta. 47 prosentin vapaiden alakohtien oikeuksien puute, 76 prosenttia epäsuoria kustannuksia tai korvata, että siinä 34 miljardin kokonaiskustannuksiin teollisuudelle 21-23 välillä. Ja teollisuuden näkökulmassa sen 28 euro per tonni valsattua lankaa. Nämä vakavia asioita kannatamme. Miksi ETS tällä hetkellä tuota, vastakkaisia tuloksia ajattuun nähden. Ensinnäkin huutokaupattujen osuuksien valtava osuus. Fossiiliset polttoaineet eivät tulevaisuudessa enää määrää hintaa. Tässä on yhden koon lähestymistapa, joka on vähän vaarallinen, koska se johtaa joko äh, hiilivoittoon tai sitten tällaisia windfall-voittoja odottamaan ansiottonta arvonnousua tietylle sektorille. ja sitten niille kannusteita in, investoida teollisuuteen ja ilmastonmuutosmekanismeihin. Teollisuus olisi hyvin innostunut siihen muuten. Nykyiset päästökauppaneuvottelut eivät siis välttämättä ole ratkaisu. 57 prosenttiin suunniteltu huutokapavolyymi, joka vähentäisi 4,4 prosentin vähennyksiin verrattuna alhaisempaan 49 prosenttiin. Se jälkimmäinen vastasi paljon paremmin terästeollisuuden tarpeita, kun hiilten käyttöä pyritään vähentämään. Ei pitäisi olla keinotukoisia vuosittaisia lisäämisiä tai pieniä. Ja joidenkin sektoreiden, korkean riskin sektoreiden, kuten terästeollisuuden, pitäisi olla 100 prosenttiin ilmainen allokaatio, kun ovat vertailuarvot, alasemman riskisektorit ja vähemmän, ja täyttä, kompensaatio hiilidioksidihinnoista, energiahinnoista pitäisi tarjota. Tästä on siis valtavasti lisäkustannuksia ja tämä johtaa tuotantolaitosten lopettamiseen. Eli vaarana on, että vielä työpaikkoja, tuodaan hiiltä Uskomme, että Euroopan teollisuus ansaitsee sen, että kaikki tuotantolaitokset voivat investoida ja niistä, että niistä tulee johtavia toimijoita Eurooppaan äh, globaalilla tasaisella pelikentällä. Globaali, kumulatiiviset energiakustannukset pitäisi ottaa huomioon ja päästökauppajärjestelmä pitäisi muuttaa teollisuuden kanssa käytävissä keskustelussa, jotta hiilivuoto 2020 jälkeen tapahtuisi. Täällä on todettu, että sitä tällä hetkellä tapahtuisi, että me saamme perimmäisen huolestuneita 2020 kaudesta. Tasaisempi pelikenttä Euroopassa ottaisi meitä saavuttamaan ensinnäkin työllisyyden tason 130 000 työpaikkaa pystymme toimimaan tuotantoketjussa tärkeänä toimijana. Muistakaa tämä aikaisemmin. dia. yksi euro teräksen kysyntää, 3,4 euroa muualla ketjussa. Energiatehokkuus kilpailun kanssa pärjäämiseen, innovaation, kannus, innovaation kannustaminen. Ja lopuksi nämä neljä pannasta vaikuttavat äh, ilmastonmuutos panokseemme ja voimme toteuttaa yhteisen visiomme. Uskon, että voimme työskennellä yhdessä, löytää oikeat kilpailukykyiset ratkaisut. Olennaista on, että emme häviä kilpailukyky kategoriassa, globaalissa kilpailussa. Toimet, jotka vaikuttavat kilpailukykyyn. Tällaisia ovat meidän näkemyksemme tällä hetkellä myös ETS-näkökulmasta. Kiitoksia kovasti. Kaikki luvut olivat kovin kiintoisia. Eri teollisuuden aloihin liittyvät sellaiset. Kerroitte myös monia, monista ö, ongelmista ja esititte niihin ratkaisuja. Nyt menemme taas kemian teollisuuteen. Meidän kolmas puhujamme, tohtori Tilman. Berliinistä. Hän ö, on biologi Frankfurtin ja Kiilin yliopistossa kouluttautunut. Teillä on tohtorin tutkinto Frankfurt am Mainista. Ja te olette korkeassa asemassa tutkimusinstituutissa – ja te olette niin ikään työskennellyt PASF-yritykselle. Te olitte kemian teollisuusneuvoston lautakunnassa ja palasitte BAFSiin myöhemminkin ja olette nyt kemian teollisuuden yhdistyksen äh, jäsen. Ja olisi kovin kiintoisaa kuulla teiltä, onko ö, erilaista olla PASF-yrityksessä Belgiassa kuin Saksassa? Ja onko huomioita energiakustannuksista? Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä en aio nyt vertailla – teollisuuden järjestöä tai puhua Belgian tai Saksan välisistä aloista, vaan haluan puhua kilpailukyvystä, kemian teollisuuden kilpailukyvystä, energiakustannuksista. Kemian teollisuudella on korkeimmat energiakustannukset ja suurin energian tarve. Erityispiirre meillä, kuten jo annettiin ymmärtää, on se, että raaka-aineita, energian raaka-aineita tarvitaan sekä tuotteeseen että tuotteiden valmistamiseen. Energian hinnalla on siis kaksinkertainen kilpailukykypaine, joka kohdistuu meihin. Se on aina nähtävä. Molemmat tekijät ovat tärkeitä. Jos katsotaan kustannuksia ja määriä, niin sähkön osalta nähdään jo yksistään, että Saksassa sähkön kulutuksemme on 10 miljoonaa neljän hengen kotitaloutta. Tämä on tärkeä tekijä. On ymmärrettävä, että me tuotteidemme kerran energiaa, kannamme energiaa ja hiilidioksidi reppua kaikkien muiden alojen osalta, jotka ovat arvoketjussa mukana. Me pistämme energiaa sinne tuotteisiin, jotta muut ylipäätään voivat käyttää tällaisia pitkälle jäljestettyjä tuotteita, voivat käyttää tuulivoimaa, aurinkokennoja, autoja, tietokoneita. Jos me emme pistäisi tuota energiaa sinne, niin kaikki arvoketjut olisivat sellaisia, että tällaisia pitkälle jalostettuja tuotteita ei saataisi markkinoille enää. Tämä on tärkeä seikka. Siksi meille on tärkeää, että aina puhutaan koko arvoketjusta. Katsotaan koko arvoketjua eikä aina vain yksittäisiä osa-alueita. Meille tärkeää on, hyvin tärkeää se, mikä pätee koko arvoketju. Jos katsotaan kemian alaa, niin voitaisiin sanoa, että valtavan suurena energian käyttäjänä halutaan, että käytetään lisää. Katsotaan näitä kuvia siitä, miten tehokkaasti energiaa käytämme. Tuo ylin linja osoittaa tuotannon kehityksen vuodesta 1990 60 prosenttia kasvua ja ihan alhaisin linja osoittaa sen, miten erityinen energian käyttö on vähentynyt. Eli energiatehokkuus vuodesta 90 tähän päivään on kaksinkertaistunut periaatteessa. Tämä on tärkeä viesti kerrottavaksi juuri nyt. Ja vaikka kuinka ponnistellaan, niin hyvin hitaasti voidaan energiatehokkuutta parantaa, kun me olemme valtavasti parannuksia tehneet. Voitaisiin pohtia sitä, mitkä oja ovat voimat, jotka ajavat kilpailukykyä energian suhteen. Sähkön hinta totta kai, raaka-aineiden ja energian hinta ja kaikkien raaka-aineiden hinta, siis peruskemikaalit, joita käytetään, niillä on usein maailmanmarkkinahinta. Eli me olemme kansainvälisessä kilpailussa tuotteidemme kerran ja kilpailemme maailman markkinahintoja vastaan. Kuitenkin joudumme maksamaan korkeamman energian ja raaka-aineiden hinnan tuotteista, joita käytämme siis tuotannossamme. Tässä on merkittävä ero. Ja sitten vielä lisäksi se, että meillä on vähän omia resursseja Euroopassa, se on ihan selvää, ja hyvin säädellyt markkinat vielä lisäksi. Näistä kuvista voidaan puhua ihan nopeasti. Kaasun hinta, sähkön hinta – komission jäsenkään niin, että jos sano, että meillä on selkeä ero kaasun hinnoissa edelleen. Lisäksi on keskusteltu siitä, mitä voitaisiin tehdä, että kaasun hinta saataisiin laskemaan ihan yksinkertaisesti vesisärötystä voitaisiin harrastaa Euroopassa. Silloin olisi paljon enemmän kaasun tarjontaa ja kaasun hinta myös painettaisiin alas. Ainakin se on kaksin kolminkertainen täällä Euroopassa verrattuna Yhdysvaltoihin. Sähkön osalta nähdään selkeästi, että sähkön hinta on kaiken kaikkiaan noussut teollisuudelle viime aikoina. Tuohan on ihan valetta. Juuri osoitettiin, että näin ei ole. Mistä on löydetty nyt tällaiset tilastot? Teillä ei ole puheenvuoro. Hyvänen aika sanoo puheenjohtaja. Edustaja Turmes pyydän. Niin sähkön hintojen osalta on selkeästi erotettava, onko kyse sähkön hinnasta, joka koskee ainoastaan energiaa, intensiivistä teollisuutta. Siellä on kaikki helpotukset mukana, niinkö tämä on yksi kysymys, mutta kemian alalla ainoastaan 10 prosenttia yrityksistä saa helpotuksia. Kaikki muut maksavat täyden maksun. Te voitte sanoa, että tuo on valetta, mutta se ei ole totta. Jos vertaatte sähkön hintoja, niin näette, että suhteessa Yhdysvaltoihin – maksamme hyvinkin kaksinkertaisen summan sähköstä. Olen kysellyt jäsenten kesken tätä ja tämä osoittaa vertailua eri toimipaikkojen välillä. Näette, ylin linja siellä on Saksa. Relativoimme tämän, jotta ei puhuta nyt yksittäisten firmojen markkinahinnoista. Ylimpänä siellä näette sen, mitä saksalaiset yritykset maksavat Saksassa sähköstä – ja mitä maksetaan muilla tärkeillä alueilla maailmassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Nuo kaksi vain esimerkkinä vaikka, niin näette, että olemme jälleen suhteessa yhteen toimipaikkaan. Olemme noin kaksin, kaksinkertaisessa hinnassa Saksassa. Siksi voin vain sanoa, että Saksassa meillä on merkittävä kilpailuhaitta. Ihan sama nyt otetaanko huomioon helpotustekijät tai otetaan huomioon muiden yritysten maksavat hinnat. Koko on kysymys, joka oli täällä paneelissakin jo esillä, oli se, että energia intensiiviselle teollisuudelle voitaisiin ehkä antaa jotain muita ajankohtia toimia, mutta tämä haittaisi tuottavuutta – kun halutaan jatkuvasti jotain tuottaa, jos koko ajan suljetaan ja aloitetaan, avataan uudestaan, niin tämä olisi vielä kalliimpaa. Ne ihan hienoja ajatuksia, mutta niillä ei ole mitään tekemistä tosiasioiden kanssa, tosi elämän kanssa. Siksi niitä ei voi mielestäni hyväksyä. Seuraava kohta. Jos katsotaan sääntelyä tai sitä, mistä kustannukset muodostuvat. Tässäkin molemmat kollegat oikeastaan osoittivat tämän verrataan Yhdysvaltoja suhteessa Saksaan. Olemme vähän paremmassa tilanteessa sähkön hinnan osalta, verkostojen osalta ja muiden kustannusten suurilleen sama, mutta paljon suurempi osuus uusiutuvien osalta kuin mitä Yhdysvalloissa on, ja meillä on sitten Euroopan laajuisesti totta kai vielä lisämaksua päästökaupan takia. Nämä ovat kaikki sellaisia kohtia, jotka osoittavat teille, miten suuri kilpailuero on kemian teollisuuden osalta, jos verrataan vaikka Saksaa ja Yhdysvaltoja. Ja tuo aukko, joka nähdään Yhdysvaltoihin, se on juuri se, joka aiheuttaa haittaa. Meidän on toimittava tehokkaammin. Tämä on teollisuuden, kemian teollisuuden ongelmamme. ensimmäiset tulokset. Selvä. Kai minulla sentään 10 sekuntia ylimääräistä on. Ensimmäiset tulokset osoittavat tämän selkeästi. Investointin kehittyminen Saksassa tuo sininen kuva ja toinen osoittaa investoinnit, saksalaisten yritysten investoinnit ulkomaille. Ja tämä osoittaa esimerkiksi liuskekaasun boomin takia kehitystä, joka on tapahtunut ulkomaille investoinneissa. Mikä tässä on moottorina? No tietenkin markkinat ovat moottorina investoinnille, mutta jos katsotte tuota ylintä palkkia, niin näette, että Yhdysvalloissa suurimmat osa investoinneista energiaintensiivisiin laitoksiin, kun energia on siellä niin kovin edullista. Eli jos nyt tänä päivänä katsomme sitä, miten selviämme kilpailukyvyssä, niin voin vain sanoa, että meillä on paljon energian tarvetta, mutta sitä ei pystytä oikein muuttamaan. Ja B, meillä on haittaa kilpailukyvyssä verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja C, me olemme heikommassa asemassa Euroopassa, kun ajatellaan kustannuksia, joita syntyi ilmastopoliittisten toimien takia. Ja tänään jo nähdään investointeja investointien valuvan Yhdysvaltain suuntaan. Kiitos. Um, ähm, uh, äh, it, it, it. Kiitos puheesta. Vielä voimakkaampi viesti kuin tuo äskeinen Belgiasta. te puhumaan vaikeassa ympäristössä, ymmärrän tuon. Nyt kysymys vastaussessio. Herra Pipa, EPP. Ja, ich möchte zunächst eine... Niin. Ensin kommentoisin tuota kuvaa, joka kollega Turmesilla oli näytettävänä ensimmäisen paneelin lopuksi. Hän halusi välittää meille sellaisen käsityksen, että periaatteessa erityishinta energiaintensiivisen teollisuuden osalta pitäisi purkaa ja silloin PK-yrityksilläkin olisi alhaisemmat sähkön hinnat odotettavissa. Tämä kuva oli kovin manipuloiva. Siinä mielessä, että vaikka energiaintensiivisen alan erityisinnat purettaisiin, niin ainoastaan osa helpotuksista menisi pienemmille yrityksille. Teollisuus siirtyisi Euroopasta ja meillä olisi vähän alhaisemmat hinnat kotitalouksille. Ei tuollaisia asioita välttää täällä kommentoimatta. Minulla olisi kysymys. Periaatteessa kolmelle puhujallemme. Hyvin vaikuttavia tilastoja energiahinnasta ja tuosta repusta. Minua kiinnostaisi seuraava. Miltä näyttävät investointiaktiviteetit teidän aloillanne? Missä investoitte uusille markkinoille? Missä investoidaan uusiin toimipaikkoihin, mitkä ovat kohdemaanne? Ja missä mielessä uudet investoinnit uusiin toimipaikkoihin kohdistuvat Euroopan unionin alueelle vielä? Um, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin todeta, vierailemme, että kyllä eurooppalaisen teollisuuden suojelu on meille kaikkein tärkein asia, eikä meitä miellytä se, että täältä viedään pois työpaikkoja ja tuodaan tänne tuotteita. Haluaisin omaan kokemukseeni Romaniassa perustuen esittää muutaman kysymyksen. Kemian teollisuudesta en voi paljoakaan kertoa, koska seitsemän kahdeksasta olemassa olevasta toimintayksiköstä suljettiin viime vuonna. Nyt kun ajattelen komission uutta ää, maakaasupolitiikkaa, niin toivon, että tilanne elpyy. Puhun nyt kuitenkin terästeollisuudesta. Itse tulen Galats nimisestä kaupungista Romaniassa. Aikoinaan meillä oli 40 000 ihmistä, jotka olivat työssä alalla, nyt vain 7 000. Ei, en oikein ymmärrä sitä, että mikä komission strategia oikein on. Kolme vuotta sitten olin Romanian hallituksen jäsen ja, pyrin, ja pohdin sitä, oliko mahdollista parantaa energiatehokkuutta eurooppalaisin varoin, mutta meille sanottiin, että me emme ole tukikelpoinen maa tässä suhteessa. Eli me emme saa tukea ja energiatehokkuutta kuta ei edes saa parantaa. Ja miten me voimme pitää kiinni työpaikoista Euroopassa? Ihmiset hän tarvitsevat ö, ö, jonkinlaiset tulot. Ö, tähän haluaisin vastauksia. Ja sitten ETS-stä. Jokin aika sitten terästeollisuuden edustaja sanoi, että Euroopassa ei ole ainuttakaan sellaista teräslaitosta, joka vastaisi ETS-uudistuksen, päästökauppauudistuksen vaatimuksia. Onko tämä totta? Ja nyt vielä Samarille kysymys. Kun ajatellaan ArcelorMittalia, niin pystyykö se noudattamaan ETS-sääntöjä? Mr. De Backer from ALDE. De Backer ALDEsta on seuraava. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kolme kysymystä lyhyesti Pyysin paneelia kuvaamaan, ja tämä nyt on vaikea kysymys, kuvaamaan, mikä on energian osuus kokonaistuotantokustannuksissa. 5, 10, 15, 60. Tällä on väliä. Sillä, jos kilpailukyvystä puhutaan, onko osuus tuotantokustannuksessa iso vai onko työvoimakustannukset, säätelykustannukset merkittävä? päästökaupasta ja tässä puhutaan tässäkin valiokunnassa ja sen tulee suuri keskustelu. Ei ole helppo löytää oikeita kompromissia sen enempää energiasektorin teol- kuin teollisuuden kannalta kuin kilpailukyvyn parantamisen kannalta, joten spesifi kysymykseni on, mikä teistä on reilu normaali äh, hiilehinta, miten tämä pitäisi kytkeä tähän ETS-keskusteluun? Sitten on kysymys herra de Hestin diasta, joka viittasi innovointiin, mikä on ihan oikein. Me tiedämme, että te aina investoitte innovointiin enemmän kuin muut. Investoitteko te myös kiertotalouteen? Herra Bunt sanoi, että komponentin integrointi on tärkeää, mutta miten te investoitte kiertotalouteen? Tapahtuuko siinä investointeja äh, hiilen ää, äh, takaisinottamiseksi ja syklin palauttamiseksi. Kiitoksia ja Turmes vihreistä. Um, I think we... Aika kiintoisaa. Meillä on täällä yliopisto, maailman edustajia. Heidän pitäisi olla neutraaleja. Ku, minä en kutsunut kumpaakaan tänne. Anteeksi nyt vaan. Eli meillä on kaksi yliopiston edustajaa, jotka osoittavat, että tänä päivänä energiaintensiivisessä teollisuudessa energiaa tuotetaan uudistuvien uudistuvilla energialähteillä ja muilla, ja tämä on johtanut energia, oma on vaikuttanut energia. Ja te itsekin olette todistaneet, että että eh, hinnat ovat eh, tukkuhintojen hintoja vastaavia hintoja, mutta toisaalta esititte kuvan, jonka mukaan äm, ehm, Saksassa hinnat ovat eh, kolme tai neljä kertaa korkeammat. Eli kun minä tässä poliitikkona, olen tässä ikään kuin akateemikon ja lopparin välissä, miten minä voin tehdä päätöksiä? Kuinka voitte vakuuttaa minut siis ainoa tapa, jolla voitte vakuuttaa minut, on se, että kerrotte, mitkä todelliset motiivinne ovat, ja sitten voimme pohtia, oletteko te oikeassa vai ovatko akateemikot oikeassa. Mittalin edustajille kysymys, onko totta, että tienasitte 400 miljoonaa dollaria etsin toisessa ja kolmannessa vaiheessa. Toinen kysymys Ostiko yritykset ne kansainvälisiä päästöoikeuksia? Tämä on myös BAFSille kysymys. Vuoden 2012 toisella puoliskolla oli melkein miljardin verran, äh, <clears throat> miljardi äh, päästöoikeutta, jotka ostettiin 0,5 eurolla per tonni. Ja onko teillä vielä näitä päästöoikeuksia, koska minä olen ymmärtänyt, että te olette toteuttanut sellaista hedgingiä, joka on mittavaa ja teillä on todiste ja puheenjohtaja keskeyttää. Kiitoksia huomioistanne. Turmas jatkaa. Viimeinen kysymys. Teräs. Puheenjohtaja keskeyttää. Uh, sorry, sorry. Olen pahoillani kollega. Seuraava puhuja on Niebler. Olkaa hyvä aikana loppuu turmassa. Vielen Dank, Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää sydämellisesti kolmea puhujaa. Todella mielenkiintoista oli teitä kuunnella. Ensimmäinen kysymykseni, tohtori Tilman jo viittasi aikaisempien puhujien kolmelta kantoin, mutta kolmelta haluaisin vielä kommentteja ensimmäisen paneelin puheenvuoroihin. Ehkä ensi kerralla voitaisiin vähän sekoittaa näitä paneeleita puheenjohtaja, jotta keskustelu sujuisi paremmin. Toinen kysymys, energiatehokkuus. Ja Tilman 1990-2000 ja toista kaksinkertaistunut. No miksi ei ole lisäkapasiteettia, miksi tämä loppuu nyt, miksi ei voitaisiin energiatehokkuutta vielä lisätä toteuttaa, jos näin kunnianhimoisesti on viime vuosina toimittu. Ja sitten hiilidioksidin hinta, kollega jo viittasikin siihen, meillä on alhainen hiilidioksidin hinta tällä hetkellä, jolla käydään kauppaa. Minusta tuntuu, että tässä on vielä vähän ilmaa mahdollisuus korottaa, mutta mihin asti voidaan mennä, että se on mahdollista yritysten osalta. Sitten terästeollisuuden edustajalle totean, että terästeollisuudella on ennen kaikkea ongelmia Kiinan kehityksen takia. Valtavan Kiinasta tulevan kilpailun takia. Markkinatalousaseman antaminen Kiinalle on ollut keskusteluiden kohtana täällä VTO-sääntöjen takia. Eikö tämä ole suurin ongelma teille? Kysyn tätä nyt vähän provosoiden, kun ajatellaan uudistuksia ja päästökauppajärjestelmää. Madame. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Nyt palaamme puhujavieraisiimme. Voisinko pyytää teitä ehkäpä vastaamaan päinvastaisessa järjestyksessä? Eli BAFS Saksa, terästeollisuus ja BAFS Belgia. Tässä järjestyksessä, jos vastaisitte. Ähm, Investitionsaktiviteetin Kiitos. Investoinnit. Edustaja Piper kysytte niiden perään. Tuo oli juuri yksi kalvokuvani, että investoinnit Saksassa ovat sellaisia, että ylläpidetään laitoksia, uusia ei rakenneta oikeastaan enää, ihan yksittäistapauksia. Eli suuret laitokset, jotka vaativat paljon energiaa, lähtevät yleensä Euroopan ulkopuolelle alueelle, jolla energia on edullisempaa, lähinnä Yhdysvaltoihin. Siellä tällaisia laitoksia – rakennetaan nyt, kun liuskekaasu on edullista. Sähkö myös tärkeitä esimerkkejä on myöskin aurinkopaneeleiden tuottamisessa. Siellä saadaan paljon edullisemmin raaka-aineita. Voidaan tuottaa siksi edullisemmin, koska tarvitaan siis polysilitiumin tuottamiseen esimerkiksi. Se oli ensimmäinen kohta. Edustaja Nikka, te kysytte ilmeisesti komissiolta – lähinnä Romanian teräslaitoksista en paljon osaa sanoa. Edustaja De Backer, kokonaiskustannuksista puhuitte ja investoinneista. Hetkinen, ei vain, vai sekoitin. Puhuitte kokonaiskustannuksista, investoinneista ja kiertotaloudesta. Kemian teollisuuden osalta tämä on ihan päivittäistä työtämme. Kuten herra de Geest jo sanoi, me olemme teollisuus, jossa pyrimme kaiken pitämään siellä kierrossa mukana. Kaikki jäte, jota syntyy jossain laitoksessa, käytetään mahdollisuuksien mukaan raaka-aineena toisessa laitoksessa. Esimerkin omaisesti lähdettiin liikkeelle jo tässä uusiokäytössä, eli paljon tällaista jatkuvaa investointia tapahtuu meillä. Edustaja Turmes, te esitette kysymyksen energiaintensiivisestä teollisuudesta ja aidoista hinnoista, tukkuhinnoista. Valitettavasti minun on sanottava, että mä vastaan vähän edustaja Niblerinkin esittämään kysymyksen, että joskus sokeat puhuvat väreistä. Jos nyt lähden kaikkia kysymyksiä sotkemaan, niin en pysty mitään järkevää vastausta antamaan. Energiaintensiivinen laitos, joka toimii ympäri vuorokauden, joka todella voittoa tuottaa vain, jos se toimii ympäri vuorokauden, niin en lähde kai spottimarkkinoilta ostamaan edullista sähköä silloin, kun se on edullista, vaan minulla on pitkäaikaiset sähkösopimukset, eikä se kata näitä kaavioita, joita tässä esitettiin. Eli markkinatilanteesta voidaan puhua tilastojen pohjalta, mutta tämä kaikki ei passaa käytännössä yhteen. No siksi tätä on katsottava tarkkaan. Ja tästä syystä minä vertailin tuota toimipaikka-asiaa. Berliinin valtiovarainministeriö on kysynyt meiltä samaa ja sanottiin, että eikö voitaisiin nyt vertailla toimipaikkoja. Tämä selkeästi osoitti, missä ovat meille tärkeät erot. Ja sitten kysyttiin kokonaiskustannusten perään, energian kokonaiskustannusten, kemian teollisuudessa 21-22 prosenttia kaiken kaikkiaan kemian teollisuudesta, jos perustuotanto otetaan pois, niin jopa 30 prosenttia. Minä yritin vähän selittää sitä, että tässä asiat sekaantuivat vähän ja energiatehokkuuden osalta kysyttiin, mitä voisimme vielä tehdä. Voimme toki tehdä, mutta emme pysty enää noin valtaviin tekoihin kuin mitä alun perin oli. Eri tekijät vaikuttavat tähän. Tässähän myös Saksojen yhdistyminen vaikutti energiatehokkuuden kasvu voi olla prosentin korkeintaan kaksi vuodessa tästä lähtien. Eli nähdään, minkälaisista aikajanoista puhutaan, että suuremmista uudistuksista voidaan puhua. Investointisyklit pitää nähdä ylläpitävät investoinnit tehdään oikeastaan vuosittain, ja sitten on tietyt syklit, joiden pohjalta työtä tehdään. Hiilidioksidin hinta, viimeinen kysymys. Nyt meillä on nyt noin kahdeksan euroa päästötodistuksen osalta. 100 miljoonaa ja siitä on jo tietyt asiat poistettu. Eli jos ajatellaan komission ajattelemaa hintaa uudistuksen jälkeen, halutaan 40 euroon, niin tämä siirtyisi, muuttuisi noin 2,2 miljardin teollisuuden kannalta. Tässä nähdään ero 8-10 ja 40 euron välillä, minkälainen vaikutus tällä olisi meihin. Kiitos. Olen pahoillani, Turmes. Jos sallitte, Salimi Massiliano, te olitte tällä sivun toisella puolella. Saatte kaksi minuuttia. Tunnu spesso cose come questa. No, kiitoksia puheenvuorosta. Niin, puhun siis lyhyesti ja äh, haluan olla kohteliaskin. Minä olen nyt äh, saanut niin kohteliasta käytöstä osakseni, että äh, haluan, en halua provosoida. Kaksi nopeaa huomiota. Ensinnäkin minusta energiakustannukset ovat ähm, äh, suuri uhka äh, Italian ja Euroopan teollisuudelle, koska äh, energiakustannukset ovat riski äh, kun ajatellaan esimerkiksi Kiinaa ja muita nousevia talouksia, ne uhkaavat meitä. Ja me tarvitsemme todellista eurooppalaista energiaunionia. Ja haluan kiinnittää huomenna kahteen seikkaan. Ensimmäinen on sellainen, josta on puhuttu jo aika paljon. Monessa puheenvuoroissa peräänkuulutettiin yhtenäistä tariffia, energiatariffia ja se on minustakin tärkeä. Ja toinen seikka liittyy kustannusten kom, kom, suoranaisten kustannusten kompensaatioon. Olisi tär, eh, hyvä, jos meillä olisi todellinen kompensaatio. Äh, meillä on eh, Euroopassa eh, maita, jotka noudattavat sääntöjä paremmin kuin jotkut muut. Äh, Saksa on kunnon maa, minun maani, Itania ei välttämättä aina sääntöjä noudata. Ja olisi hyvä, jos meillä olisi tällainen yhtenäinen tariffi. Se auttaisi asiaa. Kiitoksia. Ja sitten sama, Samada, ehkä te voisitte antaa vastauksenne. Kiitos. Herra Nikainen, ensimmäinen kysymys. Vastaus on yksinkertainen yksikään meidän tuotantolaitos ei pysty vastaamaan vertailuarvoihin, eikä kukaan terästeollisuudessa teknologiasta riippumatta niitä täytä. Tämä selittää paljon sitä, mitä sanoin esityksessäni. Tätä täytyy arvioida uudestaan. Ja sitten ylimääräiset oikeudet ohjelman aikaisemmissa vaiheissa nähty yksinä kaksi. Ne syntyvät pohjimmiltaan tuollaisesta kriisistä. Emme halunneet kriisiä. Sellaista halvaat teollisuuden suurin osa yrityksistä. Ylijäämän tuottama tulos on investoitu uudelleen teollisuuteen energiaintensiivisiin investointeihin valmistauduttu ETSn aikaisemmin seuraaviin vaiheisiin. Sen jälkeen teollisuus, me itsekin, me ostamme jo oikeuksia ilman päästöoikeus eikä mitään hedgingiä ole tapahtunut. Me oikeudet tulevat loppumaan. Oikeudet tulevat loppumaan. On, time at this Ongelma on dynaaminen. E, tällä hetkellä Kiinan markkinatalousstatus on isoin kysymys pöydällä, mutta minä puhun pitkälti 2020 jälkeisestä tilanteesta. Siksi että kuulet paljon Kiinasta, mutta tilanne on kentällä mikä on ja se on meidän tärkein huolenaiheemme. Säätöllä olla tariffirakennetta. Tämä on tärkein huolemme. Ei hinta sinänsä, vaan kun meillä on tasainen pelikenttä, teollisuuden kate rohkaisee meitä ja investoimme uuteen teknologiaan. Ja sitten seuraamme komission ohjeita ETSn suhteen, mutta tällainen kate ei ole mitenkään samaa luokkaa. Me kärsimme. se on tilanteessa, jos ei ole tasasta pelikenttää, terästä tulee muista maista Eurooppaan. E, e, ja hiilen hinta on sellaista, mitä 2020 jälkeen ennakoidaan, niin sitten me olemme pahassa vaikeuksissa. Very much. Kiitoksia kovasti. Degest, voitteko tekin käyttää puheenvuoron? Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Minä lupasin, että en vastaa kaikkiin kysymyksiin, koska meiltä loppuu aika, mutta haluaisin palata energiatehokkuuskysymykseen. Energiatehokkuus on edelleenkin meidän teollisuutemme DNAta ja senkin yrityksen BSFn DNAta, jossa olen töissä. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin meidän täytyy jatkuvasti investoida rakenteisiin ja meidän täytyy parantaa maailmanlaajuisesti energian hallinnointijärjestelmämme ISO 51 standardin mukaista. Se on tärkeää. Ja toiseksi olen iloinen siitä, että enemmän ja enemmän keskitymme energiatehokkuuteen myös ei-päästökauppasektorilla. Näin tehdessämme voimme todeta, millä tavalla kemian teollisuus ja kemian tuotteet voivat vaikuttaa kaikkiin näihin sektoreihin, joissa energiaa, tehokkuutta voidaan vielä parantaa, ajattelen liikennettä, rakennuksia, siis asumista ja niin edespäin. Energiatehokkuus on teollisuutemme ytimessä. Sitten hiilidioksidin hinnoittelu. No, toki olemme tyytyväisiä jos meillä olisi globaalit hiilidioksidin hinnat. Mutta koko tämä ongelma on globaali, ja me olemme olleet iloisia COP21-kokouksen tuloksista Pariisissa, koska nyt ensimmäisen kerran saatiin globaali sopimus, mutta nyt meidän täytyy alkaa toteuttaa tätä globaalia sopimusta globaalisti ilman, että menetämme kilpailukykyä Euroopassa. Ja kun ajatellaan kiertotaloutta, niin ee, siinä on kyse sellaisista tuotteista, joita jätämme taaksemme. Ja siksi koko BAFS-konsernissa ollaan menossa juuri siihen suuntaan, että halutaan parantaa kiertotaloutta. Minä olen vakuuttunut siitä, että kiertotaloudesta tulee menestyksen avaintekijä kaikilla teollisuuden aloilla. Mutta meidän täytyy pohtia arvoketjua kaikissa, kaikilla sektoreilla, ei vain yhden teollisuuden alan piirissä ja lupasin vastata lyhyesti. Kiitoksia kovasti, The Guest. Ja nyt pyytäisin myös Tilmannia käyttämään puheenvuoron, tohtori Tilmannia käyttämään puheenvuoron. Muistuttaisin teitä siitä, että mole, kuulemistilaisuutemme molemmissa osioissa meillä on ollut tiedemaailman edustajia ja ympäristöasiantuntijoita. Meillä oli professori Hoff, ja nyt meillä on tämä tohtori Tilman täällä, joten meillä on tiede maailman edustajia. Mm, te löydätte tietoja hänestä, hänen CV: stään, Eli meidän molemmat, osapuolemme, molemmat osiomme ovat hyvin tasapuolisia, edustavat tasapuolisia keskusteluita. Ihan tässä faktoista puhun. Ja nyt Haluaisimme Salinin kysymykseen vastauksen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Te kysyitte juuri tuota korvausta, kompensointia. Se, mitä me saamme Saksassa, 160 miljoonaa tällä hetkellä. Se liittyy päästöoikeuskustannuksiin, epäsuoriin kustannuksiin ja Euroopan energiamarkkinoilla ymmärrämme totta kai, että tämän pitäisi toteutua samantyyppisesti muissa maissa. Mutta kysymys vain on, että tänä päivänä vielä tiedetään, miten on tarkoitus edetä, koska 2,2 miljardia on tulevaisuudessa luvassa ja silloin nähdään epätasapainoa ja tämä varsinainen ongelma. Eli toisaalta saadaan nyt jotain, mutta tulevaisuudessa paljon vähemmän. Ja tämän pitäisi tietenkin koskea silloin kaikkia. Se on ihan totta. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kaikille panelisteillemme. Ja nyt sitten loppuhuomiot. Ne kuullaan Dominic Ristorin suusta. Hän on DG Energian pääjohtaja. Olkaa hyvä. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Itrevin jäsenet. Energian kustannukset ja eu teollisuuden kilpailukyky ovat suuri haaste. Mutta on hyvä vähän ottaa etäisyyttä vähän kiistoista ja tarkastella, mitä Euroopassa on saavutettu EU-politiikan avulla ja erityisesti EUn energiapolitiikan avulla olemme onnistuneet takaamaan että talon, sen, että taloudellinen kasvu ja energian kulutus ovat, on irrotettu toisistaan. Ja tämä merkitsee, että energiatehokkuuteen pyrkiminen on ollut onnistunutta. EUn teollisuus. on nyt energiaa tehokkaammin verrattuna tärkeimpiin kilpailijoihin. On päivän selvää. Jos tarkastelemme energiaa intensiivisyyden astetta viimeiset 20 vuotta – Vaikutelmani on, että uusi teknologia, erityisesti kemian sektorilla rakennus, teräs, teollisuustuotanto ylipäätänsä, pystyvät taitosti vielä parantamaan energiatehokkuutta. Tällä ladulla pitäisi jatkaa. koska näin me saamme tuloksia aikaan. Sitten viimeisen kahden vuoden aikana olemme kaventaneet koilua energian tukkuhinnoissa tärkeiden kilpailijoiden erityisesti Yhdysvaltojen kanssa tai siihen verrattuna. Tämä erityisesti sähkön tukkuhintoihin. Nyt ne ovat noin 1,7 kertaa niin korkeat kuin keskimääräinen Yhdysvaltojen sähkön hinta 2012-2013. Oltiin kaksi, kahdessa ja puolessa kolmessa. Ja sama kehityskulku pätee myös maakaasun tukkuhintaan, vaikka kuilu on yhä merkittävä. Olisi tärkeää tunnistaa hyvin energian hinnan eri komponentit. Koska on totta, että jos loppujen lopuksi jos energian vähittäismarkkinoilla 40 prosenttia kustannustekijöistä on ei-energiatekijöitä. Olisi tärkeää oikeasti avata keskustelua jäsenvaltioiden kesken, ei ainoastaan energiaministeriöiden kanssa, vaan myös budjettiministeriöiden, valtiovarainministeriöiden kanssa. Kato, tässä on poliittisen valinnan paikka. Olen välttäneet analysoida energiakustannuksia ja hintoja syvällisesti. Estimme ensimmäisen tutkimuksen parlamentille ja neuvostolle. Päivitämme analyysiä. Ja esitämme lopputulemat kesän aikaan. Silloin on tärkeää keskustella asiasta parlamentissa, neuvostossa ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja saada energiahinnat ja kustannukset energiahallinnataan. Tästä täytyy tulla tärkeä energiaindikaattori. Tiedän, että puheenjohtajalta valiokuntanne kiinnittää huomiota energiamarkkinoita ja hallintaan ja aiomme tehdä ehdotuksia tämän vuoden aikana. Ja tämä on tärkeä keskustelu, kun täytyy täytäntöönpanna energia- ja ympäristö 2030 kehikkoa neuvosto 2014 päätösten mukaisesti. Nyt olisi tärkeää ottaa askel eteenpäin, että saadaan mukaan avainindikaattoriksi. Ja neljän neljäs kommenttini on, me tulemme esittämään uusia ehdotuksia tämän vuoden aikana – ne parantavat energiasektorin kilpailukykyä. Me luomme uuden markkinajärjestelmän ja me lanseeramme tämän uuden konseptin, jotta me saisimme uusiutuvan energian kasvan osuuden mukaan Eurooppaan energiamarkkinoihin, mutta pyrimme samaan aikaan takaamaan investointien vakauden. Ja me, uusi energian kysyntä täytyy rakentaa sisälle tähän energian uuteen kysyntämaisemaan. Asiakas maksaisi laskun. Nyt on mahdollisuus tehdä ratkaisevia päätöksiä energian kulutuksesta mukaan lukien kulutuksen aika. Tällä on merkitystä sekä energia, on tärkeää energiajärjestelmän yrityskohtaiselle ja kokonaisvaltaiselle kannattavuudelle. Me pyrimme lisäämään myös energiatehokkuutta energiatehokkuusdirektiivin kautta ja rakennusdirektiivin myötä pyrimme helpottamaan investointeja. Kuten tiedätte, meillä on paljon hyviä projekteja. Energiateho ottaa ajatellen myös sähkön ja maakaasuinfrastruktuurin kytköstä luomiseksi voimme luoda uuden sillan projektien promottoreiden ja investoijien kesken – Tämä on ratkaisevaa. Tässä vaaditaan selkeitä panosta Euroopan investointipankilta, mutta myös kansallisilta rahoitussektorilta. Näin voimme kehittää globaalia kilpailukykyä ja olen vakuuttunut, että jos tuota tietä etenemme, olemme uuden tasaisemman pelikentän ja lopuksi me on aktiivinen Antwerpissa, Antwerpenissa. Suuri amerikkalainen yritys on päättänyt investoida ää, äh, jalostussektorilla miljardi euroa ihan juuri nyt. Tämä myönteinen signaaliprojektiin toteutettavuudesta. Tämä myönteinen signaali. Me haluamme vakaan kehikon, joka parantaa kilpailukykyä edelleenkin ja vähentää energian kustannuksia. Kiitos to General. Kiitoksia pääjohtaja, kiitoksia Dominik tästä yhteenvedostasi. Oikein tärkeitä huomioita ja kiintoisaa kuunneltavaa tässä valiokunnassa. Kiitän teitä kaikkia, jotka olitte läsnä kokouksessa, mutta ennen kaikkea panelista ja meidän avainpuhujiamme. Haluan kiittää teitä kaikkia. Tämä oli perin kiintoisa tilaisuus. Teidän esityksenne olivat kiinnostavia ja me tulemme kyllä pohdiskelemaan kuulemaamme. Kiitoksia kovasti vielä ja odotan nyt aplodeja vielä. Thank you. And, uh, and uh, uh it is the end of our... Näin ITRE-valiokuntamme kokous päättyikin. Onko kellään mitään muita asioita? Ei. Seuraava kokouksemme on 16. ja 17. kolmatta. Hyvänen aika, pitkä tauko. Kolme viikkoa. Kiitoksia kovasti, kaikkea hyvää. Nyt pyytäisin teitä lähtemään niin ripeästi kuin pystytte, koska meidän pitäisi aloittaa koordinaattoreiden kokous. Eli kaikkien kokous ei vielä päättynyt.